So, ich würde jetzt unsere... No niin, avaan meidän iltapäiväistuntomme. Jatkamme esityslistan mukaan. Olemme kohdassa seitsemän. Kyse on taloudesta 2021 eli rahoituskurista – siltä osin, kun on kyse pilareiden välisestä joustavuudesta kalenterivuoden 2020 osalta. Tämä on hyvin tekninen mietintö ja siksi koordinaattorit ovat päättäneet, että emme noudata normaalia esittelijämenettelyä. Minähän olen tässä itse esittelijänä tässä mietinnössä Me pääs, sovimme myös siitä, että saatte eteen luonnoksen. Olen lähettänyt sen teille 29. marraskuuta ja minä ehdotan, että emme tee tarkistuksia komission tekstiin. Koordinaattorien kanssa sovimme myös yksinkertaistetusta menettelystä, jotta koska tämä komission ehdotus pitäisi käsitellä nopeasti, jotta pilarien välinen joustavuus saataisiin 2020 jo heti käyttöön ja rahoituskuri sitten varainhoitovuodesta 2021 alkaen. Eli ehdotus olisi seuraavanlainen, eli noudatamme yksinkertaista otettua menettelyä ja olisin iloinen, jos voisitte tukea tätä, eli sitä, että emme tee tarkistusta, jotta saamme asiat niin nopeasti kuin mahdollista päätökseen yksinkertaisessa menettelyssä. Neuvostosta on tullut sellainen tieto, että jos me näin toimisimme tämän ehdotuksen kohdalla, niin neuvosto sitten myös hyväksyisi saman tien komission ehdotuksen. Tästä ei toki pidä tehdä mitään käytäntöä, jatkuvaa käytäntöä. Sitten varjoesittelijä, kollega Katrin haluaa puhua. Katainen haluaa puhua. Ole hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää tukeni puheenjohtajalle tässä asiassa meidän pitää edetä eh, neuvostolailla mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, sillä aihe on tekninen ja hyvin kiireellinen. Lisäksi haluaisin sanoa esittelijänä tässä, tästä siirtymäasetuksesta, että meillä on, meidän pitäisi olla aikaa tarkastella tätä pääfailia enemmän keväällä. Tämä on hyvin tekninen asia ja se pitää hyväksyä nopeasti ja viitoitusti, koska sen pitää olla voimassa alle 13 kuukauden kuluttua ja se tulee vaikuttamaan suoraan tuottajiin. Meidän pitää antaa vakautta maataloussektorille ja työstän tätä jo avustajieni kanssa ja odotan innolla rakentavaa yhteistyötä kaikkien varjoistelijoiden kanssa. Ja voitte ihan vapaasti ottaa minun yhteyttä, jos on kysymyksiä tai kommentteja. Sillä on tärkeää, että tarkistusten määrä on mahdollisimman pieni ja ytimekäs, että voidaan toimia nopeasti. Kiitos. Ja, vielen dank. Ähm, das war nicht... Kiitoksia paljon. Oli tärkeää vielä mainita, että meillä on siis kaksi ehdotusta siirtymäajoiksi. Ensimmäinen on ikään kuin teknisluonteinen ja toinen on sitten kollega Kataisen mietintö, jossa käsitellään enemmänkin näitä poliittisia kysymyksiä siitä, miten pitkiä näiden siirtymäaikojen pitäisi olla. Joo. Tak, hezké odpoledne, děkuji za slovo. Já jenom jsem chtěla říct jako stínový... Kiitos, puheenjohtaja ollen ECRn varjoesittelijä ja voin vahvistaa, että tämä on hyvin tekninen teksti. Kyse on siitä, miten tätä nykymekanismia, miten sanotaan jatkoaikaa, se toimii ja se pitäisi olla myös tilapäisessä, tila, tuossa väliaikaiskaudella käytössä mekin olemme sanotun kannalla, eli mahdollisimman nopeasti tämä pitäisi hyväksyä, jotta myös tam- ensi vuoden tammikuussa tämä kaikki voidaan ottaa käyttöön neuvostoon tämän jo myös hyväksynyt. Sanoittekin tämä jo puheenjohtaja ja artikla 50 menettely on minusta myös hyvä. Näin ollen autamme Euroopan viljelijöitä eniten. He odottavat, että tämä lainsäädäntö myös hyväksytään, jotta heillä on keinot myös tuolle välikaudelle. Kiitos. Vielen Dank, kollegit. Kiitoksia kollega David, olkaa hyvä. <coughs> Kiitoksia. Meillä ei ole mitään lisäyksiä tähän ehdotukseen. Kiitos. Kollegi Kokkalis, or, yeah, you will replace him. Yep. Sitten kollega Kokkaalisen edustaja, kiitoksia arvon puheenjohtaja. Tässä uuden yhteisen maatalouspolitiikan hyväksymisessä on kiire. Kansalliset ohjelmat eivät 2021 mennessä tule olemaan valmiita ja siirtymäkauden aikana meidän täytyy taata se, että voimme toimia tämänhetkisten sääntöjen varassa. Ja se on näiden tarkoitus, tarkistusten tarkoitus ja kaikki olemme varmaan yhtä mieltä siitä, että se ei ole meidän syytämme, että kaikki tässä viivästyy. Olisi mukava saada kaikki hyväksyttyä vuoden 2021 loppuun mennessä. Meidän täytyy siis edetä ripeästi, tutkia komission ehdotusta, tavata neuvoston edustajia ja saada tämä ajettua läpi yksinkertaistetun menettelyn puitteissa, säännön 52 puitteissa ilman tarkistuksia. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä tähän asiaan liittyen? Muut ryhmät eivät ole nimenneet ö, esittelijöitä. Kollega Mikenes. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi irlantilaiset viljelijät tänne ja puhun heidän huolenaiheistaan. Viljelijät haluavat tietää, onko tulossa pehmeä siirtyminen nykypäivän YMPstä uuteen tulevaisuuden ymp ja missä vaiheessa tämä uusi politiikka tulee, me emme vielä voi antaa vastauksia. Tässä on pari muutakin kysymystä, joihin voisimme puuttua. Ensin budjettitilanne tässä siirtymässä. Onko meillä mitään varmuutta siitä? Onko tässä kyseessä komission nykyesitys budjetista vai sitten loppuun viety esitys, koska tässä on niin paljon lukuja pyörinyt ja sitten seuraava kysymys. Jäsenvaltiot edelleen jatkavat lähentymistä tämän siirtymäkauden aikana. Nämä ovat siis sellaisia kysymyksiä, joista minulta on kysytty, mutta uskoisin, että vielä suurin tuntematon tässä on budjettikysymys ja milloin se sitten päätetään. Äh, Kiitoksia kollega McKinnes. Tämä olisikin ollut juuri seuraava aiheeni, että kaksi vierailijaryhmää on tulossa. Toinen McKinnesin vierailijaryhmä ja toinen kollega Kokkaliksen ö, Kreikasta tuleva ryhmä. Tervetuloa tänne valiokuntaan, arvon vierailijat. So, dann. Niin, ja anteeksi, täällä olikin vielä yksi puheenvuoropyyntö, kollega Tesser. Niin halusin vain. Kiitos puheenjohtaja. Niin haluan sanoa jotain siitä, mitä liittyy, mitä mäkin sanoin, mitä maanviljelijät odottavat meiltä. No, he eivät halua tietää, milloin seuraava YMP alkaa. He haluavat tietää, mistä tavoitteista sovitaan tuohon seuraavaan YMP, mitä suuntavivoja antetaan ja mitä suuntaa sillä antaa yleisestikin. Heitä ei niinkään kiinnosta tuo aika, jos pannaan käyttöön, vaan joten ei tässä nyt ole kyse siitä. Nuo kesto ja ajalliset kysymykset eivät mielestäni ole tärkein aihe, vaan nuo tavoitteet kiinnostavat heitä ja milloin he saavat hieman enemmän tuloja. Näitä kysymyksiä esitetään maatiloisilla nykyään. Kiitoksia. Näistähän meillä tulee iltapäivän kuulemisen aikana olevan tilaisuus saada lisää tietoa juuri tästä asiasta, mihin olemme menossa ja me saamme siitä sitten keskustelua Budalka. Mm. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tavannut tänä aamuna maanviljelijöitä ja kaikki kysyvät tässä nyt siirtymäkaudesta, miten pitkään se kestää. Olisi tärkeää saada heille selkeitä vastauksia, joihin he voivat luottaa. Ja heidän pitäisi tietää, milloin uusi YMP tulee voimaan Eh, heidän pitää sopeuttaa omat suunnitelmansa myös sen mukaisesti. Kiitos. Also, <clears throat> liebe Kollegen, Kollegen. Hyvät kollegat, minä en halua tätä keskustelua nyt mitenkään äkkinäisesti keskeyttää, mutta kysymys siirtymäkaudesta, että saammeko sen jatkumaan 2020 ja 2021. Eli jos päädymme esimerkiksi siihen, että tarvitsemme kahden vuoden siirtymäajan, niin tämä tulee olemaan se keskustelu, josta käymme ensimmäisen ajatusten vaihdon sitten tammikuussa esittelijä Kataisen kanssa. Ja se ehdotus, joka meillä nyt on tässä keskustelun alla, on teknistä teknisluonteinen ja se on ikään kuin vähän irrallaan siitä. Eli tässä nämä pilarista toiseen siirtymät, se, että voimmeko noudattaa tällaista joustavuutta ensi vuonna, kuten ennenkin, se on tavallaan nyt tämä teknisluonteisempi kysymys, eli viime YMP-uudistuksen kohdalla sovittujen joustavuuksien puitteissa. Tämä nyt vaan mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Flanagan, olkaa hyvä. Just in relation. Ihan vain liittyen tuohon, josko jäsenvaltiot voivat mennä kohti täyttä konvergenssia. Ihmiset puhuvat tästä paljon. Tilanne on se, että jäsenvaltiot voivat mennä kohti täyttä konvergenssia joka tapauksessa. 19 jäsenvaltiota on näin jo päättänyt, joten esimerkiksi Irlannin tapauksessa tämä tulee tähän siirtymäkauteen, jos haluamme mennä pidemmälle kohti täyttä konvergenssia, voimme tehdä se joka tapauksessa, koska pitäisi jäsenvaltio voi näin tehdä ymmärtääkseni. Gut, wenn's keine Selvä. Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä enää ole, niin annan vielä puheenvuoron komissiolle. Karasko, olkaa hyvä. You won't take the floor? No. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Kyllä vain. Kiitoksia paljon. Haluan oikeastaan vain kiittää puheenjohtajaa ja komissiota siitä, että tämä ehdotus on käsitelty näin ripeästi. Ja iloitsen jo etukäteen siitä, että pääsemme tekemään yhteistyötä toisen siirtymävaiheen asetuksen kanssa. Ei muuta. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitos oikein paljon. Ja sitten olemme tämän siis päättäneet ja näin käyneet tämän esityslistakohdan läpi, eli voimme sitten keskeyttää tämän kokouksen kuulemisen asti, joka alkaa 15.30. Tavataan siis puoli neljältä. Ich muss formal noch, ne? Niin, jos nyt ei ole siis tähän menettelytapaan, josta juuri päätimme, ole mitään vastalauseita, joita ei siis näyttänyt olevan, niin totean vielä muodollisesti, että voimme siis, kirjataan pöytäkirjaan, että toimimme siis siten kuin ehdotettiin. Nähdään puoli neljältä.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 Dann würde ich vorschlagen... No niin, ehdotankin nyt sitten, että aloitamme päivän kuulemisen. Olemme sopineet, että seuraavat kolme tuntia omistetaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistukselle ja kuulemme vielä asiantuntijoita täällä valiokunnassa – ja täten haluamme varustautua tuleviin neuvotteluihin, jotka alkavat tammikuussa. Ja silloin niiden neuvottelujen kautta olisi tarkoitus saada nämä uudistuksen periaatteet valmiiksi. Haluan vielä tässä ennen kuulemisia tehdä selväksi, Eh, puhuin tästä aamulla jo koordinaattorienkin kanssa, että nyt on olemassa uusi Suomen puheenjohtajakauden ehdotus koskien monivuotista rahoitussuunnittelua ja haluan tuoda selkeästi esille, että kaikki mitä sinne siellä on tulkittu olevan ja jotka, joista osa on myös agrivaliokunnan toimialaa, että me tosiaankin pidämme kiinni sitä ja tulemme tämän myös yhdessä esittelijän, budjettivaliokunnan esittelijän kanssa sanoa, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa toimielin, puhutaan toimielinten kanssa, jotka osallistuvat tähän yhteispäätöksessä, eikä tämä äh, esimerkiksi capping tai äh, ilmaston kannalta tärkeiden toimien äh, rahoitus tai esimerkiksi pilarien väliset siirrot eivät siis ole monivuotisen rahoitussuunnittelun piirissä, vaan sen keskustelun, jota käydään parlamentin, neuvoston ja komission kanssa. Ja sen takia haluan hyvin selkeästi sanoa, että emme ole erityisen iloisia kaikesta siitä, mitä näihin Suomen ehdotuksiin on kaikkea ympätty. No niin, mutta sitten ehdottaisin seuraavaa. Mehän olemme sopineet, että meillä on siis tällainen kuuleminen, jossa ensimmäisessä paneelissa työskentelemme yhdessä Envi-valiokunnan puheenjohtajiston edustajan kanssa, koska meillä on tällaiset yhteiset toimivaltuudet tässä ja siksi haluaisinkin toivottaa tervetulleeksi kollega Sepp Dansin ja antaa hänelle puheenvuoron. Äh, Herr Linz und, äh... Kiitos herra Linz, tervetuloa tänne tänään. Ei nyt puhu enempää Saksaa. Very much for, uh... Kiitoksia oikein kovasti eh, siitä, että järjestettiin äh, tämä kuuleminen äh, tulevaisuuden yhteisestä maatalouspolitiikasta, koska tässä ympäristövaliokunnan puheenjohtajistossa meillä tehdään kovaa työtä ja täällä myös tässä yritetään nyt keskittyä silloin, kun keskustellaan muuallakin. Ja meillä pitää olla tällainen yhteisajattelu, erinomainen asia, että meillä on tässä nämä kaksi valiokuntaa, eh, jotka ovat tuoneet yhdessä asiantuntijoita mukaan eh, silloin, kun puhutaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Meillä on kolme paneelia, siinä on eh, kaikissa kaksi asiantuntijaa. Ja ensimmäinen paneeli Eh, puhuu strategiasuunnitelmista ja siitä syystä Envissä olemme erityisen kiinnostuneita tästä asiasta, eh, kun uudistetaan maatalouspolitiikkaa viime kuukausina, viime vuosina on nähnyt, nähty paljon ilmasto mielenosoituksia, muitakin mielenosoituksia kaikilla kansalaisyhteiskunnan aloilla ilmastonmuutoskysymyksissä ja konferenssi pidetään juuri nyt Madridissa. Se on erittäin tärkeä kun mietitään niitä toimia, joita tarvitaan, jotta mennään oikealle tielle, jotta päästään tämän vuosisadan puolivälissä hiili neutraaliin yhteiskuntaan. Mutta kaikki politiikan alat pitää saada mukaan tähän työhön. Muuten ei voida jatkaa, ei voida erillään jatkaa meillä pitää olla usein, meillä on usein hiukan ristiriitaiset, keskenään ristiriitaiset politiikat. Ja siitä syystä meillä meidän on hyvin tärkeää toimia yhdessä, ei ainoastaan YK puitteissa ja sen konferensseissa, vaan myös ajatellen nämä yhteisiä kestäviä, kestävän kehityksen tavoitteita ja meillä on omat prioriteettimme kaikissa valiokunnissa silloin, kun uudistetaan nämä maatalouspolitiikkaa. Komission ehdotukset, niissä oli mukana ilmastoprioriteetit, biologinen monimuotoisuus ja elintarviketurvallisuus ja näissä vedotaan viljelijöihin ja jäsenvaltioihin. Pitää saada modernisoitu maatalouspolitiikka ja meidän pitää tukea siirtymää kohti kestävää maataloussektoria, samoin kuin maaseutualueita, jotka ovat eläviä. Tarvitaan laadukasta ravintoa yli 500 miljoonalle ja tämä on hyvin tärkeä seikka uudessa vihreässä sopimuksessa, joka jonka varapuheenjohtaja Timmermans esittelee ylimääräisessä kokouksessa ensi viikolla. Meidän näkökulmastamme Envi valiokunnan näkökulmasta. Tässä on nämä tärkeitä näkökohtia, varsinkin ympäristönäkökohta ympäristöpolitiikassa. Ja ensimmäinen ajatus tässä on täydentävät ympäristöehdot ja tässä, jos halutaan korvata viherryttäminen ja täydentävät ehdot tulevaisuudessa, siinä toivotaan päästävän kestävään viljelytapaan ja siihen liittyvät myös tulotuet ja eri tuet, samoin kuin ilmastoystävälliset viljelytavat, jotka vastaavat myös ilmastotavoitteita. Tämä on tietenkin pakollinen jäsenmaille ja se liittyy myös ympäristöasioihin ajatellen kasvinterveyttä, eläinten hyvinvointia ja vastaavaa. Ja siinä pyritään korkeammalle tasolle ilmastotoimissa. Se on meidän päävälineemme, kun haluamme varmistua siitä, että meidän maatalouspolitiikkamme on riittävällä tasolla. Monet suhtautuvat skeptisesti ja pelkäävät varmasti niitä muutoksia, joita on tulossa. Me eh, ympäristövaliokunnassa. Äh, tiedämme kyllä, mitä on edessämme, mutta emme tiedä kaikkia vastauksia ja siitä syystä tarvitaan myös äh, dialogia eri valiokuntien välillä, koska siinä on hyvinkin paljon eri näkökulmia. Sitten toinen tekijä, äh, ekosuunnitelmien, ekojärjestelmien uudet ulottuvuudet, vuotuisia, ne ovat vuotuisia toimia, jotka saavat rahoituksen kansallisen suorien tukien budjetista. Ja kyseessä on vielä korkeampi taso silloin, kun jäsenvaltiot antavat palkkioita viljelijöille silloin, kun ne menevät pidemmälle kuin mitä vaaditaan täydentävissä ehdoissa ja mitä vaaditaan myös ajatellen paikallisia eh, ilmastotavoitteita. Eh, tämä on eh, ikään kuin vapaaehtoista viljelijöille. Meillä on myös räätälöityjä suunnitelmia ja siirtymää kestävää, kohti kestävää ja laadukkaampaa eläinten hyvinvointisuunnitelmaa. Myös täytyy ottaa huomioon elintarviketurvallisuus, agrotalous ja luomuviljely. Tässä menee vähän yli ajan, mutta tosiaankin meillä on tässä eh, yhteislainsäätäjät ja tämä on erinomainen mahdollisuus. Meillä on myös valtavasti haasteita eh, kentällä ja eh, meillä on siis tässä yhteinen kuuleminen, meillä on yhteistyötä. Me olemme huomanneet, että meillä on valtavia haasteita silloin, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ja siitä syystä on erittäin hyvä, että meillä on nyt asiantuntijoita paikalla, jotka esittelevät meille heidän omat suosituksensa ja näkemyksensä parlamentin prioriteeteista kun puhutaan yhteisen maatalouspolitiikan strategisesta puolesta. Ensin toivotan tervetulleeksi eh, Harald Greten Humboldt-yliopistosta ja sen jälkeen Saara Kankaanrinta. Hän on Baltic Sea Action Group Foundationista ja he puhuvat meille strategiasuunnitelmista ja nyt professori Grete, teillä on ähm, ilmeisesti esitys nyt meille. Äh, olkaa hyvä, teidän vuoronne. Äh, kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos kutsusta. Puhun jostakin, mikä on sanonut innoituksen työstäni kun johdan tällaista tieteellistä neuvontavaa komiteaa, joka toimii joka neuvoo siis Saksan maatalousministeriölle, ja te saatte sitten linkit meidän raportteihimme viimeiseltä kahdelta vuodelta. Meillä on kolme raporttia tullut siitä, miten kehitetään yhteistä maatalouspolitiikkaa. No, haluaisin kertoa teille asiasta, niin neljässä vaiheessa A, olemme jäämässä jälkeen. Tässä pitää nopeasti edistyä ja YMP pitää keskittyä ympäristö- ja eläinten hyvinvointitavoitteisiin muun muassa. Kohta kaksi on, että YMP stagnoi. 2003 uudistus oli viimeisin suurin uudistus ja se päätti sanan jälkeisen ajan paradigman, joka se että te saada rahaa tuotannosta, mutta emme vielä ole tässä uudessa vaiheessa. Kohta kolme edelleenkin vanhat YMPn perusteet on tuommoissa vääränlainen narratiivi vääränlaisen politiikan taustalla. Sitten tuloparadigma. Sitten sanon pari sanaa siitä, mitä tarvitsemme mielestäni. Eli tämä julkista rahaa julkisista hyvistä. Meidän pitää sitten sitoa tuotantoon nämä maksut, mutta ei tarvitse tuotantoa niin kuin aikaisemmin, vaan pitää koplata ne näihin tavoitteisiin, jotka haluamme saavuttaa, ja lopuksi viimeinen vaihe, mitä tämä sitten tarkoittaa, jos ajatellaan tätä YMPn uudistusta juurikin. Olemme jäämässä jälkeen, voin tuosta vain vähän tiedätte faktat. Tämä liittyy lannoitteiden käyttöön ja veden laatuun, tämä liittyy luonnon monimuotoisuuteen siinä. E, näillä aloilla emme ole pääsemässä tavoitteisiimme, jotka ovat jo osa lainsäädäntöäkin, ja olemme meillä on hyviä kunnianhimoisia tavoitteita, mitä tulee ilmastonmuutokseen, se vaikutusten lieventämiseen, eli tarvikejärjestelmä vastaan noin 25 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä, joten se on huomattava osio, että tässä tarvitaan toimia, jos otetaan esim. yksi tärkeä toimenpide EU-tasolla, on turvemaan käytön lisääminen, joka on myös kallista. Ja YMP sakkaa paikallaan. Väittäisin, ettei ollut mitään vakavia uudistusta vuoden 2003 uudistuksen jälkeen. Ja jos katsotaan faktoja, huomataan, että ainakin 70 prosenttia suunnilleen kokonaisbudjetista on sidottu melko suoraan tukiin, joten jos otetaan tervettä argumenttia ja sanotaan, että tämä on tällainen ikään kuin könttäsumma tuki, joka lisäksi päätyy pääasiassa maanomistajien taskuun, koska Tässä on no, paljon tutkimuksiakin taustalla. Jos katsotaan sitten Pilarin kaksi budjettia, muistan kun olin opiskelija, voin sanoa teille, että siitä on pitkä aika, mutta siis minulle sanottiin, että toinen pilari oli politiikan roolimalli tulevaisuudelle, koska se oli julkista rahaa julkisille tuotteille. Jos katsotaan kehittymistä vuonna 2013, osuus oli 25 prosenttia kokonaisyönp budjetista ja jos budjettiehdotukset komissaari Oettingeriltä materialisoituisivat, niin osuus olisi edelleenkin alle 22 prosenttia, joten ollaan nyt ikään kuin palaamassa tuohon menneeseen suuntaan, voitaisiin sanoa. Lisäksi YMP kokonaisbudjetti on katomassa kaiken uudistusten jälkeen. Lombarit ovat tyytyväisiä sanovat, että no taas onnistuttiin pitämään pääsenen budjetti kutakuinkin suorissa budjetissa, mutta jos katsotaan Budjetin kokonaistaso vuonna 1993 budjetti oli noin 450 euroa per hehtaari ja vuonna 2027, jos nykyehdotukset menevät läpi, niin edelleenkin olisi 270 euroa per hehtaari tuo tuki. Se on 40 prosentin lasku noin 34 vuodessa. Ja näin käy, jos ei ole hyviä argumentteja perustelemaan politiikkaa. Ja meillä on heikot argumentit, jos haluamme perustella könttäsummaa suoria tukia Kolmanneksi tämä väärä paradigma, väärä politiikan taustalla tuloparadigma. Olen pahoillani, jos tylsistytän teitä, mutta tämä on se, ne sanamuodot, joita instituutiot käytävät kutakuinkin tämä sama löytyy marraskuun 17 asiakirjasta, jonka komissio julkaisi. Tuloparadigma tulee neljässä lähes aivoa pesevässä väitteessä ja en halua asettaa viljelijöitä naroniseksi, mutta haluan tehdä selväksi, mitä tehdään, niin jos seurataan tuota paradigmaa. Ensimmäinen askel on se, että viljelijät äh, kokevat tästä haittaa, ovat ilmaston ja hintojen volatilitin takia huonommassa asemassa. Muut sektorit ovat myös huonommassa asemassa ja jotkut jopa kärsivät myös ilmastosta, äh, huonosta ilmasta, kuten turismi, matkailuala. Toiseksi, vastaanko suoraan? Ei. Puhun loppuun. Toinen vaihe. Sen takia viljelijät, äh, heillä on tällainen äh, tulokuilu, data ei tätä osoita, datamme ei ole kattava meillä ei ole viljelijöiden kotitaloustukia tässä huomioituna. Kolmas vaihe. Yhteisen maatalouspolitiikan tehtävänä on sulkea tuo tulokuilu Tätä logiikkaa ei seurata markkinatalouksissamme muilla politiikan aloilla. Sanotaan, että tulopolitiikka ei ole alakohtaista, vaan laajaa horisontaalista ja se tapahtuu jäsenvaltiotasolla ja se tapahtuu veropolitiikan ja sosiaalipolitiikan kautta. Sitten lopuksi, vaikka nämä kolme ensimmäistä vaihetta menisivät läpi, niin neljäs vaihe on sitten se, että voimme parhaiten puuttua tähän kuiluun sitten että se 300 hehtaari per hehtaari tuo tuki, eli 000 hehtaaria, 300 000 euroa ja niin edelleen. Ja toki se ei ole vakuuttava argumentti. Silti se dominoi yhteisen maatalouspolitiikan rakenteen suunnittelu, koska tämä paradigma on Oettingerin taustalla se, että mennään enemmän toisen kuin ensimmäisen pilariin. Voidaan sanoa, että no jos tämä on ongelma, koska se on dekoplattu, vaan sanotaan, että kyllä se on ongelma, koska meillä ei ole noita rahoja puuttua todellisiin haasteisiin jota meillä on. Tämä on olemassa siksi, että uhristamme viljelijöitä. Tämä ei ole hyvä tarina kerrottavaksi. Ainakaan minä en tykkäisi siitä, että puhutaan professoreista, että he ovat haitallisessa olemassa sen takia, ihmisillä on tulokuilu ja sen takia he tarvitsevat erityisiä tukia. Heitä on laitettu uhrin asemaan. Ja lopuksi YMP, eh, hyväksyttävyys kärsii ja budjetti myös kohta neljä. Väittäisin, että tarvitsemme tällaisen performanssiparadigman julkista rahaa julkista tuotteista tai No, oli nimi mikä tahansa, niin argumentti olisi seuraavalainen. Viljelijät antavat eri palveluita ja tuotteita, jotka luonteensa takia ovat vain rajallisessa määrin kaupattavissa markkinoilla. Eli yhteiskunnallinen hyve tai mitä ikinä nimi onkaan. Avoimessa talous ja EU on avoin talous. Voimme käyttää markkinoita vain rajallisessa määrin palkitsemaan julkisten palveluiden tuotteista tämä epäonnistuminen ja tämä on perinteinen viisaus kaikissa taloustieteen oppikirjoissa. Se on jossakin ensimmäisessä luvussa yleensä, sillä perusteella ympäristöpolitiikkaa. Pääasiassa sen takia tarvitaan muitakin mekanismeja, täydentäviä mekanismeja suhteessa siihen, mitä markkinat tekevät. No, tämä on pitkälti syy siihen, miksi tarvitaan maatalouspolitiikkaa. Ja siinä voidaan taas väitellä tulosta, mutta argumentti olisi eri. Meidän pitää mahdollista maatalous, jotta se täyttää yhteiskunnalliset funktionsa. Meidän pitää antaa viljelijöille se kyky tarjota se, mitä me tarvitsemme heiltä. Ja riittävä tulo on tarpeen kyllä ehdottomasti. Viimeinen asia, edusti mitä liittyy YMP-uudistukseen. No, pitää suhtautua vakavasti näihin yhteiskunnallisiin vastuisiin. Eli yksi pointti tässä olisi, että vältetään kosmettiset muutokset, jos nyt sulatellaan tätä Basic Income Payment for Sustainability, eli perustulo kestävyydelle. No, tämä on tällainen monsteritermi siellä, joka on kuitenkin tuki maanomistajille. Se ei liity pitkälti, tai se ei liity paljonkaan kestävyyteen, eli jos tällaisella termillä katsotaan todellinen sisältö, aivopesulla ja muilla, niin ei tarvitse yllättyä sillä, jos ihmiset menettävät luottamuksensa parlamentaarisen demokratian. He eivät, ei pidä pitää äänestää ja tyhminä, mutta laitetaan nimiä jollekin asioille, jotka sopivat sisältöön. Ja tämä on tuki, tämmöinen tuki. Toiseksi pitää ottaa huomioon pitkä aikaväli. Pitkällä aikavälillä tämä on ainut vakuuttava perustelulle sille, että voidaan antaa näitä tulosiirtoja viljelijöille. Missä tätä tehdään? No tehdäänkö se ensimmäisessä vai toisessa pilarissa? Tehdään se sitten ekojärjestelmissä tai agroympäristössä toimissa toisessa pilarissa, niin no se on toissijaista. Ensisijaista tietää on se, että onko valmiit sanomaan hyvästi että tällaisille flat rate maatuille, jotka päätyvät sitten maanomistajien taskuihin. Point, ambitious, ambitious. Sitten kunnianhimoinen budjettiallokointi kaikille jäsenvaltioille. Meistä tarvitaan yhteen prosenttimäärä yleiselle YMP-budjetille, joka on myönnetty ympäristö- ja ilmastotavoitteille. Ja rahastosta tätä ei oteta, tai ei ole väliä millä rahastosta se otetaan, vaan tavoitteilla on väliä. Joten ekojärjestelmän toinen pilari, ympäristötoimet ovat molemmat ihan ok antaa jäsenvaltioiden päättää tarpeittensa mukaan. Esim. lähdetään liikkeelle 30 prosentista ajat tavoitteille alussa, seuraavan MRK alussa ja sitten nostetaan se 50 prosenttiin. Se olisi myös selvä viesti viljelijöille, mihin suuntaan ollaan menossa poliittisesti. Pitää varmistaa, että tästä maksut ovat maksuperustoisia, eivätkä vain minkä tahansa tyyppisiä topappeja perustuen perustulotukeen, koska muuten varana on se, että ekojärjestelmiä pidetään viherpesona, joten ekojärjestelmiä pitäisi tulla kohdatuksi kunnolla. Sitten uudelleenjakomaksu pitäisi tehdä tai tukia nuorille viljelijöille. Degressiivisyys pitää ottaa huomioon. Tarvitaan neljäloista keskustelua tästä asiasta, mutta keskustotilakoosta on jäsenvaltiokohtainen kysymys ja tieteellisesti emme voi sanoa, että pieni on kaunista. Pieni voi olla kaunista ja rumaa, mutta suuri voi olla myös molempia. Meillä on molemmista tapauksista esimerkkejä päästä eri koulutusta niin kauan, kun ne ei ole sidottu ympäristö-, ilmasto- tai eläinten hyvinvointitavoitteisiin. Ja lopullinen pointti, uusi täytäntöönpanomalli. Olemme sitä mieltä, neuvostossamme, että perustamistapa on hyvä. Tarvitaan jäsenvaltiokohtaisia toimia ja tavoitteita ei ole moninainen, jottaisi yhdet ainoat ympäristö-, ilmasto- ja eläinten hyvinvointipolitiikat. Ne, jotka sanovat, että no, mutta tämä on ulleen kansallistamista. No, mikä on referenssi? Rahaa käytetään, tai maksetaan nykyäänkin jo pitkälti suorille tuille pääsessä maanomistajille – ja 500 euroa per hehtaari heille menee ripoja sekoitusta, joten mitä on yhteistä tämä kanssa? Se, mitä tarvitaan, on meistä uskottava konsepti siitä, miten komissio ja toimielimet voivat varmistaa riittävän tason kansallisissa strategisissa suunnitelmissaan. Tässä on kyse siitä, että on, vaatimusta ovat avoimia ja varmistetaan, että riittävästi aikaa äh, lainsäädäntöpäätöksen välillä ja toisaalta miten tämä sitten nämä hyväksytään nämä strategiset suunnitelmat. Ja tässä on kyse siitä, miten viestitään tavalla mekanismista, jotka pätevät, jos valtiot eivät noudata omia tavoitteitaan, jotka on otettu niiden kansallisessa suunnitelmassa. Lainsäädäntö tähän asti ovat melko epäselviä tästä, joten strategisen suunnitelmien vaatimusten pitäisi olla kunnianhimoisia jatkossa, jotta saadaan kunnianhimoinen YMP. Kiitos. Paljon odotan innolla keskustelua. Thank you, thank you very much. Kiitoksia. Tämä oli hyvin perusteellinen ja tässä oli aika paljon haasteellisiakin kysymyksiä. Varmasti paljon kiinnostusta täältä löytyy, mutta meillä ei valitettavasti tässä kohtaa ole mahdollisuutta jäsenten kysymys- ja kommenttikierrokselle. Jos te haluatte kommentoida hänelle, niin teidän täytyy ottaa häneen suoraa yhteyttä. Nyt menemme eteenpäin ja pyytäisin Saara Kankaan rintaa Baltic Sea Action Group Foundationista. Kymmenen minuuttia, ole hyvä. Juu, odotetaanpa, että saadaan nuo kuvat tuonne. Minulla on dioja edustan Baltic Sea Action Groupia Suomesta. Me olemme toimintaorientoitunut ympäristö säätiö ja me myös koulutamme viljelijöitä. Kiitoksia. On mukavaa olla täällä kommentoimassa YMPn strategisia suunnitelmia Esittelen lyhyesti tilannetta ja kerron tulevasta maanviljelystä sekä systeemisestä työstä, jota me tällä hetkellä teemme. Minulle mm, mataloustuottajan ja luonnon etu eivät ole ristiriidassa. Ensin meidän täytyy tietää, missä olemme nyt. Meillä on kolme kriisiä, jotka ovat hyvin erilaisia, mutta kytköksissä toisiinsa. Ilmastonmuutos, biodiversiteetin kato ja rehevöityminen. Kuten nämä kysymykset, myös ratkaisutkin ovat yhteyksissä toisiinsa. Kaikkialla, missä tehomaataloutta harjoitetaan, kaikkialla on pilantuneita vesiä, eri äh, äh, järvi, Itämeri, Keltainen meri ja Meksikon lahti. Eli maatalouden päästöt menevät vesistöihin. Meillä on erosiota FAOn mukaan. Hedelmällinen maa loppuu 60 vuodessa ja Tällä hetkellä me sahamme omaa oksaamme. Diversiteetti on kaiken elämän kulmakivi ja ihmiskunta on riippuvainen biodiversiteetistä. Miten tämä sitten liittyy maatalouteen? Tässä on noin vuoden takainen uutinen lintulajien ja lintupopulaatioiden vähenemisestä tuholaisten enteismyrkkyjen takia. Ja tämä on asia, joka aiheuttaa minulle unettomia öitä ja sen pitäisi aiheuttaa muillekin. Meillä on monokulttuuria, jotta saamme halpaa rehua ja tällä tavalla sademetsiä muutetaan lihaksi. Ja syy on se, että me olemme täysin väärin ymmärtäneet eläinten roolin. Ei ole kyse lehmistä, vaan kyse siitä, miten niitä ö, ähm, ö, äh, hoidetaan. Itsellenikin on lehmiä, minulla on 800 hehtaarin karjatila, meillä on ö, äh, nautakarjaa, ö, äh, mutta jos laitamme tuon naudan tällaiseen ö, laatikkoon, niin ekokatastrofi on sitten se lopputulos, mutta jos me käytämme erilaisia menetelmiä ruohon suhteen, niin tilanne on aivan toinen. EU on sanonut, että meillä on ilmasto hätätila ja ihmisiä siirtyy. Ilmastokriisi tarkoittaa myös sitä, että se on myös maataloudelle hyvin haasteellinen. Aina on liian öö, kostea tai liian kuivaa, eikä ole ö, resilienssiä. Eli maanviljely täytyy muuttaa, miten, mihin olemme menossa ja mitä meidän pitää muuttaa. Me tarvitsemme paradigman muutoksen tämänhetkisestä hetkisestä tilanteesta, tilanteesta regeneratiiviseen miljelyyn, joka myös parantaa, korjaa niitä ongelmia, joita me olemme aiheuttaneet. Kestävyys ei riitä, vaan me tarvitsemme regeneratiivista maataloutta. Ja se on mahdollista, jos käännämme suunnan, mutta siihen tarvitaan ohjausmekanismia, ohjausvälinettä ja se on YMP. Me tarvitsemme myös oikeanlaista koulutusta ja tarvitsemme myös tarpeeksi maa-alaa. Maanviljelijöitä, maataloustuottajia täytyy todella myös kouluttaa ja auttaa. Viisi keskeistä periaatetta ovat se, että e, minimoidaan maaperän häiriöt, e, sitten viljelykasvidiversiteetti maksimoidaan, sitten e, maaperä pidetään peitettynä. Siis peitto on hyvin tärkeä asia. Elävä juuri pidetään koko vuoden yllä ja integratiivinen karja. Me tarvitsemme painotusta koulutukseen korkeampia kunnianhimoisia, enemmän ehdollistamista esimerkiksi turvemailla biodiversiteetin suhteen ja niin edespäin. Meidän täytyy myös tunnistaa monivuotiset ruohokasvit ja meidän täytyy tunnistaa, kuinka tärkeää on maaperän hoito. Se on avainindikaattori kompensaatiojärjestelmälle meidän täytyy tehdä sellaisia toimia, joilla on monia etuja yhtä aikaa. Tämä tekee maataloudesta myös tuottajalle tuottavaa. Tämä on omalta tilaltani. Tässä on sama maaperä kaksi kahden vuoden erona. Ensimmäisessä voitte nähdä, että siinä ei ole elämää eikä diversiteettiä eikä varmasti tule hyvää satoa, mutta oikealla puolella – missä olemme työskennelleet aika paljon maaperän parantamiseksi. Se alkaa näyttää elävältä maalta, elävältä muulla, mullalta. Tällaista, eh, tällaisia regeneratiivisia käytänteitä tarvitaan ja tämä on lopputulos. Neljä promillea eh, maaperän te ette varmasti, olette varmasti hyvin tietoisia maaperän tärkeydessä, mutta nämä ovat kaikkein tärkeimpiä maataloustuottajan ö, apu, apureita. Kaikki nämä ö, sienet, bakteerit, pieneliöt tekevät työtä ja silloin ö, hiili ö, pysyy vakaana kun kasvi yhteyttää, se vie hiilen nestemäisessä muodossa sinne juuriin ja mikrobit ö, ottavat sen osaksi maaperää ja ruokkivat sitä. Tämä on maaperän elämää. 25 prosenttia biodiversiteetistä on maaperässä koko maailmassa. Mitä olemme tähän mennessä tehneet? Olemme rakentaneet Suomessa Carbon Action Platform-nimisen järjestelmän. Se liittyy hiilen sidontaan maaperässä, biodiversiteettiin ja Itämeressä. Meillä on yli sata sitoutunutta maataloustuottajaa, jotka ovat viiden vuoden ajan tehneet työtä. Meillä on neuvonantajia ja maataloustuottajien järjestöjä yhteistyöstä ja mikrobit ja niiden tutkimus. Haluammeko me todellakin pitää huolta hiilen sidonnasta maaperään, niin silloin tarvitaan näitä todentamismenetelmiä, ja niitä me nimenomaan luomme. Ja meillä on myös politiikkaa ja meillä on myös ö, yritystoimintaa. Esimerkiksi tuloksiin eh, perustuvat tuet sopisivat hyvin tähän. Me eh, työstämme todentamista, me käytämme parhaita tieteellisiä menetelmiä, satelliitteja, mikrobiologiaa. Meillä on yli 40 tutkijaa, jotka työskentelevät meidän tilallamme ja ehkä ensi vuonna meillä alkaa olla jonkinlainen työntekomalli, jota voimme alkaa testata. Meillä on toimeenpanoa maatiloilla. Maataloustuottajat kouluttavat maataloustuottajia ja tutkijoita ja tutkijat kouluttavat maanviljelijöitä. Meillä on hyvin monenlaisia tiloja. Meillä on perinteisiä tiloja, luomutiloja, nuoria tiloja, mutta he kaikki haluavat olla hiiliviljelijöitä ja he haluavat olla ammattitaitoisia viljelijöitä. He ovat ylpeitä omasta työstämme, koulutamme heitä ja meillä on tällainen lista erilaisista maaperän sidontamekanismeista. Saatte sen materiaalin itselleni, jos haluat. Mutta miten sitten maataloustuottajat itse ottavat tämän? Tulevaisuus vaikuttaa aika lupaavalta. He sanovat, että tämä on ollut paras ammattikoulutus, mitä he ovat tähän mennessä saaneet, ja se on muuttanut koko heidän ajattelutapansa. He ovat hyvin kiinnostuneita, koska he tietävät, että tämä on tapa lisätä sadon sekä määrää että laatua. Eli kun sanon, että meidän täytyy fokusoida kokonaisvaltaisiin tavoitteisiin ja moniin hyötyihin ö, yhteisperinnön ja yhteisvarannon alueella, se antaa myös voittoa, tuottavuutta maanviljelijöille. Ö, parempi sato, pitemmät kasvukaudet ja myös yhteiskunta. Ö, on kiinnostunut hiilinieluista, hiilen sidonnasta, biodiversiteetistä ja kaikki nämä asiat kulkevat käsi kädessä, joten tulevassa YMPssä pitäisi miettiä myös yhteisvarantoa ja tukea siihen liittyen. Jätän tämän tähän. Tiedän, että monet viljelijät tietävät, miten saadaan parhaat kustannustehokkaat tavat parantaa viljelyä ja lähteä regeneratiiviseen viljelyyn, mutta periaatteet täytyy saada läpi ja ne täytyy muotoilla selkeästi. Muuten ei saada aikaan paradigman muutosta. Kiitoksia. No, no, no, no, no, We have to share this session. Okay. Okay. So, vielen Dank für. Äh, Kiitos puhujille esityksistä. Nyt äh, toimitaan niin, että annetaan puheenvuoro esittelijöille ja varjoesittelijöille. He saavat mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Pyydän, että koska kello on paljon, niin puhuisitte enintään minuutin. Ehdotan, että tässä osiossa, koska tämä on mielenkiintoisin osio, että annetaan varttisille lisää ja sitten yritetään kahdessa muussa kuroa umpeen tuo vartti. Zu sparen, ja, und so Ja sitten saada muitakin puhujia ääneen kuin estilöitä, mutta tässä on tullut jo puheenvuoropyyntö aika paljon. Peter Jaar ensimmäisenä. Kiitos oikein paljon. No, tässä voitaisiin pitää viikon seminaari mielestäni tästä aiheesta. No, kommentti ja kysymys. Kommentti. Niin puhutaan suorista tuista viljelijöille ilman mitään ehtoja, se ei pidä paikkansa. Jos olisitte täyttänyt joskus näitä lomakkeita, että 200 sivua on tämä käsikirja, joka meillä on, ja se on tämä ehdoton, mutta ehdoista voidaan tapella, että ne ovat väärin, mutta ehdoton, se on kyllä väärä muotoilu, jota käytitte mielestäni. Ja kysymykseni sitten vielä, tästä, näistä uudistuksista ja on no viljelijä. Hän ei ole tässä pahis. Hän yrittää tehdä parhaansa, on tietysti liikemies, mutta haluaisi myös tehdä kaiken kestävästi. Ensimmäinen kysymys, uskotteko tosiaan, että kun jos käymme paremmin argumentteja, että saamme lisää rahaa, missä niin rahaa ei tule lisää, se lienee selvää. Ja toiseksi, onko teillä olemassa malli, erityisesti jolta tämä voisi näyttää, koska tässähän nyt askarrellaan näitä ehtoja viljelijöille pitää CO2 kahta kertaa talteen, täyttää eri ehtoja, ja sitten pitäisi vielä er, elää jotenkin tällä tulolla. Onko teillä tästä jotain ehdotuksia, mikä malli pitäisi olla käytössä? Noi. Kiitos sitten edustaja Noisel. Kiitoksia, minulla oli kaksi kysymystä professori Gretenille. Me tunnemme Saksasta ja kuuntelin tuota esitelmää hyvin mielenkiintoisesti. Miten hiilidioksidipäästöjä vähentävät nämä toimen kysymys. Komissio haluaa 40 prosenttia alentaa näitä, leikata näitä rahoja ja 25 prosenttia niistä. YMP pitäisi siis säästää 40 prosenttia, näin minun olisi pitänyt sanoa. Ja kun tätä katsotaan kokonaisuutena, 25 prosenttia koko Euroopan tasolla, niin silloin 60 prosenttia hiilidioksidipäästöjen vähentämis tavoitteista ovat maatalouden alalla. Toinen sitten nämä output-indikaattorit. Miten näette tämän kysymyksen? Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa niin vähän vaikutuksia viljelyalaan on nähtävissä. Mm, kollega Lavacek. Edustaja Lavacek. Yes. Thank you very much. I'd like Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää kumpaakin paneelipuhujaa erittäin inspiroivia esityksiä. Ja palaisinkin nyt näihin kohtiin, jotka liittyvät kysymyksiin. Erittäin tyytyväinen oli siitä, että maataloussektorin pitää olla nyt osana ratkaisuja niissä haasteissa, joita edessämme on. Haluaisin ensinnäkin äh, kysyä ensimmäisestä ja toisesta pilarista. Viime äh, vuosina on nähty äh, MFF-neuvotteluissa, mm, että toisessa pilarissa usein haetaan kompromisseja, mutta Grattisin näkökulmasta se on leikattu nyt sopimattomasti. Jos pidetään maataloutta osaratkaisuna pitäisi myös löytää rahoitus sille. Mutta mikä teidän näkemyksenne on keskustelusta silloin, kun puhumme näistä ensimmäisen ja toisen pilarin varoista? Kyse ei ole pelkästään rahoituksesta, vaan siitä, miten suunnataan varoja. Ja sitten teknologian ja innovaation rooli ajatellen tulevaisuuden haasteita. Miten näette tämän roolin ja missä määrin? Okay, kollegi. Kiitos edustaja Hoisling seuraavaksi. Kiitos esityksestä. Puhutte suoraan sydämeeni. No, herra Greete, miksi oma halli, Saksan hallitus ei kuuntehdotuksen ja sanoitte, että ehdollisuus, niin no, että ehtoja pitää, no, pitää muuttaa, sanoitte samalla, että Tämä pitäisi antaa ehkä jäsenvaltiolle, se pitäisi olla hyvä idea. Miten voi varmistaa, että tämän myötä Euroopan maatalous ei mene, ei hajoa palasiin? Ja no, tässähän oli näitä viherytysyrityksiä, se meni siihen suuntaan, että ehdot olivat niin tiukat, ettei ne eivät enää toimineet. Miten tämä voidaan estää? Ja sanoitte, että suurin osa rahasta, suoritetuista menee maanomistajille – Onko tästä konkreettisia lukuja? Toiseksi, kuinka paljon rahaa virtaa elintarvikealalle, teollisuuteen, jotta voidaan viedä halvasti muualle. Muutenhan ei voitaisi eh, elää, jos saadaan maito alle 30 senttiä, jos se tiedetään, että lopussa tulisi, lopussa tulisi EU-rahat vielä, joten kuinka paljon elintarviketeollisuus tätä rahaa eh, panostaa, että saa vietä verhallisesti muihin maihin. Kiitollinen siitä, että 25 prosenttia on tuo ilmasto-osuus itse asiassa joka pitää ottaa mukaan. Eikä 9 prosenttia, niin kuin se lopuksi on vielä kiitos paljon tästä äh, vetomusta sanottu, että lehmiä pidän enää vain co 2 päästöinä vaan kyse myös siitä, mitä lehmä syö. Ja näin. Kollega Russen. Edustaja Ruissen. Dank u wel, voorzitter. Bedankt aan de experts voor de, voor de bijdrage. Kiitoksia Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos näistä esitelmistä. On hyvä lähteä kunnianhimoisesti liikkeelle. Pitää myös ottaa huomioon kuitenkin maataloustuottajien taloudellinen asema. Jos maatilat eivät ole elinkykyisiä, elinkelpoisia, niin sitten tulevaisuutta ei ole ollenkaan. Ja usein ne eivät ole tarpeeksi elinkelpoisia. Niiden voittomarginaalit voivat katteet ovat liian pieniä, mutta myös siksi, että sääntöjä on aivan valtavasti. Kaksi konkreettista kysymystä. Onko teillä se vaikutelma, että uusi YMP, jota nyt tässä rakennellaan, johtaa siihen, että hallitus, byrokraattinen taakka vähenee maataloustuottajilta? Toiseksi, innovaatiotkin ovat tärkeitä. Onko teillä sellainen vaikutelma, että tämänhetkisissä UMP:n uudistusehdotuksissa on kylliksi varoja, jotta saadaan YMPn kautta innovaatioita luotua. Meidän täytyy saada aikaan innovaatioille virikkeitä ja myös se, että maataloustuotteet voivat myös elää työllään. Eh, thank you to, eh. Kiitoksia. Erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Ja eh, tässä mm, nyt ehkäpä professori voisi palata tuohon kohtaan. Eihän tässä voi valittaa olosuhteista. Eihän näitä voida oikeastaan verrata. Minä voin kertoa, että mikä meidän tilanteemme on ja viljelijöiden osalta varsinkin. Ja sitten tässä pitää ottaa esiin tämä, niin kuin sanottiin, ei kyse ole eläimestä, vaan siitä, miten hoidetaan asiat tällä hetkellä, jos nyt katsotaan minun lukujani, kun jos tämä markkinajärjestö menee läpi ja siinä meillä on 99 tonnia lihaa. Siinä tapauksessa Eurooppa vie 600 000 tonnia ja tuo sitten 500 000. Me viemme tuhansia tuhansia tonneja GM mm, vihanneksia jotta, tai kasviksia, jotta me voimme sitten viedä näin paljon. Miten pitkään tällaista voidaan oikein jatkaa ennen, jotta minunkin viisivuotiaani voisi jatkaa elämäänsä jossakin? Kiitos Sepp Dance Envin puolesta. I, I don't think the MD... Kiitos Envin esittelijä täällä olla täällä, eli sitten minä esitän omia kysymyksiä, jos sopii. Niin. Nämä kannustimet, jotka pitää muuttaa ylhäältä alas, niistä vastaan kysymys äh, professori Gretelle. Millaisia asioita jäsenvaltiot voivat tehdä, jotta korvataan tuo ylhäältä alas kannustimien luominen, jotta kannustimia viljelijöille annetaan – viherryttämällä ja ekojärjestelmän kautta. Mitä jäsenvaltiot siis itse voivat tehdä? Vesivistettä korvataan tuo ylhäältä alas järjestelmä, joka ei toimi selkeästikään nyky -YMPssä. Ja kysymykseni Saara Kankaan rinnalle on toimitusketjut, jotka meillä nyt on käytössä. No, puhutte siitä, miten ne vaikuttavat päätöksiin, joita virat tekevät millainen vaikutus teistä markkinoilla on kannustimien luomiseen ja onko mitään tapaa, jolla, no ehkäpä parhaista käytännössä on siitä, miten toimitusketjut itsessään voidaan uudelleen suunnata, jotta ne auttavat viljelijää. Kiitos. Ähm, Kiitoksia, Kalinowski. Dziękuję bardzo. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnej perspektywie Kiitoksia. Nyt vaikuttaa siltä, että uudessa näkemyksessä, uudessa suunnitelmassa on enemmän varoja ja kuitenkin se suuntautuu vähemmän viljelijöille. Meidän pitää kuitenkin kohdistaa nämä varat niille, jotka tarjoavat julkisia palveluita. Ja näin mainitsi myös professori Grete, eli viljelijät. Tämä on hyvin hankala tilanne maksujen osalta. On ihmisiä, jotka ovat pelkästään maanomistajia, saavat siitä huolimatta rahaa, vaikkeivät ole viljelijöitä. Minä itse edustan Puolaa ja yli 50 prosenttia, jotka saavat maksuja, he eivät ole maanviljelijöitä. Tämä vaihtelee maiden kesken tietenkin, mutta useita he hehtaareja sellaisilla, jotka eivät enää toimi maanviljelijöinä, tai sitten he ovat perijöitä. Ja minä haluaisin vedota nyt teihin siinä, että meidän pitää laittaa sinne sellainen määritelmä, että maanviljelijän pitää olla aktiivinen, ei pelkästään maanomistaja. Kiitos. Haben äh, me rajoitamme nyt puheaikaa, jotta useammat pääsevät ääneen. Müller, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra professori Grete. Te olette tieteellisessä äh, raportissanne liittotasavallan hallitukselle nostanut myös alankomaalaisen mallin keskiöön ja meillä Saksassa on hyvin monta osavaltiota, jotka toisessa pilarissa, joilla on toisessa pilarissa tärkeitä ympäristötoimia, esimerkiksi Bayerissa 2,8 miljoonaa hehtaaria tällaisissa ohjelmissa Miksi te niin päämäärätietoisesti suuntaatte tuohon alkomaiden modeliin? Eikö se haittaisi myös jäsenmaiden välistä vertailtavuutta? Kiitos sitten Olekas. Ačiū pirmininkė, ačiū professorille už jūsų pristatymą. Kiitos puheenjohtaja, kiitos professori esityksestä. Haluaisin esittää teille kaksi kysymystä. Ensinnäkin te puhuitte samasta palkasta, samasta tulosta. Täällä ollaan. Niin minä puhun näistä alakohtaisista maksuista. Voidaanko olettaa, että me voimme saavuttaa sellaisen tason, jossa viljelijä saisi saman maksutason huolimatta jäsenvaltiosta? Kiitos. Aguilera. Äh, Muchas gracias a las Kiitoksia kaikille, jotka täällä ovat puhuneet. Herra professori, te annoitte hyvin negatiivisen kuvin, kuvan. Kyllä eurooppalainen maanviljelijä on tehnyt enemmän muutoksia kuin mitä sanoitte. Kaikki eivät ole maanomistajia. En tiedä, ainakaan meillä päin on myös hyvin paljon pientiloja. Ehkä te tunnette, ette tunne niin hyvin näitä maatalouden tyyppejä. Mielestäni ei ole reilua sanoa, että ei täällä tehdä uusia asioita. Totta kai kvalitatiivista laadullista hyppäystä tarvitaan ja siitä olen samaa mieltä. Sanotteko te, että uudelleen kansallistaminen on nyt se tapa, jolla asiat saadaan parempaan suuntaan? Kysyn tätä. Kiitos. Kiitos sitten Schmidt-Pau. Kiitos paljon. Tulen Itävallasta ja olen maanviljelijä. Itävallassa toinen pilari on aina kaikkein ratkaisin ollut. Koko budjettimme on jaettu niin, että kolmasosa budjetista menee suorin tukiin ja kaksi kolmasosaa maaseudun kehittämiseen. Me kyllä käymme tässä ilmastonmuutoksesta tietä. Ekososainen tie on meille itsestäänselvyys. Miten te näette nyt sitten tämän asian, kun yhä useampi yhä useamman yrityksen halutaan tekemään enemmän ilmastotoimia on niin, että me esitellään ilmastosyntisinä. Tämä sattuu minuun henkilökohtaisestikin ja nyt ilmeisesti me täytyy vastata siitä, että koko ilmastonmuutos estettäisiin. Miten te näette tämän asian, kun on leikkauksia tulossa Itävallassa 15 prosenttia tulemaan vain toisessa pilarissa, siis pelkästään jo henkilökohtaisesti sitten <clears throat> vielä sanoisin, että suorat tuet, no ehkä kollegat vielä varmistavat tämän Itävallassa. Mm nämä eivät ole riittävällä tasolla. Kollegin. Kiitos sitten Aguilar. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on yksi kysymys ja yksi kommentti. Kysymys on seuraava. Miten haluatte yksinkertaistaa ekojärjestelmiä ja koko tätä uutta vihreää arkkitehtuuria, jota nyt luodaan, kun ympäristövaatimukset ovat niin mutkikkaita? Ja yksi kommentti professorille. Jos meillä ei ole näitä ö, koplattuja maksuja, niin silloin aavikoituminen uhkaa hyvin suurta osaa Euroopan alueista ja silloin meillä ei ole enää maanviljelysalaa. Kiitos, edustaja Höytema. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, puhujat sanoivat, että he haluaisivat tulosperusteisia tukia ja äh, sitten äh, uudet ehdot ympäristöehtojen tilalle. Mikä teidän mielestänne on yhteys nyt, kun katsotaan ehdollisuutta ja ekojärjestelmiä. Eikö tässä ole vähemmän houkuttelevaa saada aikaan tällaisia ekojärjestelmiä, jotka toimivat? Ja sitten luomuviljely on, onko se poistettu kokonaan ehdollisuudesta? Sieltä saa kuitenkin suoria tukeja voiko tätä soveltaa myös ekojärjestelmiin. Jos tällainen lähestymistapa on, niin sitten ehkäpä pitäisi myös saada tuloksia eh, luomuviljelyssä. Muuten tässä on kaksinaismoralistista toimintaa. Kiitos edustaja Afran. Mulțumim pentru prezentare. Aș vrea să fac eh, un comentariu. Suprafața agricolă... Kiitos. Kommentti nykyinen maatalousala maapallolla on hyvin pieni ja se pienenee koko ajan senpä vuoksi. Meidän ei pitäisi olla poissa me kovinkaan paljon siitä, että osa rahasta menee maanomistajille. Saksan tulkkauksen kanssa on ongelmia. Selvä, puhun sitten englantia. very limited. Meillä on hyvin vähän. Again. You can go on. Uh, podvorbin romaneste. Yeah? Can I speak, my, uh, can I speak Romanian? Oh. Ok. Okay. Revin. Uh, pe pământ, suprafață. Puhu äidinkieltäni niin selvä, kiitos. Niin, maatalousala maapallon on hyvin pieni. Ja se vain pienenee jatkuvasti, niin kuin on nähty viime vuodet. Ja asiat menevät yhä vakavampaan suuntaan. Maapallon väestömäärä kasvaa myös hyvin nopeasti, joten näissä oloissa se tosiasia, että osa rahasta menee maanomistajien taskuun. Sen pitäisi järkyttää meitä niin paljon ottaen huomioon, että meidän pitää antaa enemmän rahaa hyvin pienelle ihmisille vain siksi, että saadaan tarpeeksi ruokaa, jotta voidaan ruokkia meidät. Toisaalta, jos viljelijöitä otetaan pois ainut tuki, jota he saavat, niin miten me voimme vakuuttaa heidät tuottamaan ruokaa meille ja ei vain itselleen. Kiitos. McInnes. Professor, as an Kiitoksia eh, professori. Niinä olen samaa mieltä siitä, että eh, yhdistetään maa ja eh, tuet. Ja uusissa, uudessa Seelannissa esimerkiksi tämä, kun erotettiin, niin siinä piti lähteä sitten pankkienkin mukaan. Minun mielestäni viljelijät odottavat muutoksia, mutta heitä pelottaa. Osa tästä esityksestä sanoi, että siellä ei tarvita tukia, koska tässä on kuitenkin tuloongelma. Ja sitten tämä toinen esitys, se osoittaa, että meillä on iso aukko siinä, miten asia toteutetaan. Minä haluaisin hyvin vahvan tutkimus- ja neuvontajärjestelmän, joka yhdistää ympäristön ja maatalouden. Niitä ei pitäisi erottaa, se on ollut virhe. Kiitos, sanoisin, että tämän ensimmäisen paneelityö puolelta, mutta se ei tule toimimaan, jos pitää saada vielä vastaukset sitten asiantuntijoilta, joten annamme lisää aikaa varttia vaille asti. Edustaja Kristensen. Thank you. På dansk. Kiitoksia. Suorat tuet, joista täällä puhuttiin 250 erilaista faktaa omalla tilallani ja on ehtoja, jotka täytyy täyttää, jotta saa suoria tukia. Mutta edellytykset, meillä, me olemme nyt kuulleet täällä hyviä puheita tänään, mutta tällä, tämän uuden YMPn ja eläinterveyden ja hiilidioksidin kanssa. Kaikki se, mitä meidän maataloustuottajina täytyy pystyä tekemään ja mihin kaikkiin vaatimuksiin vastaamaan, niin se on aika paljon. Maataloustuottajan pitäisi itse pystyä miettimään Tanskassa ja Italiassa, miten sen pystyy saavuttamaan. Se on hyvin vaikeaa, jos meitä koskevat ihan samat vaatimukset Tanskassa ja Italiassa. Kiitos. Kiitos. Kaksi puhujaa jäänyt väliin. Edustaja Buda nyt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule profesor... Kiitos, puheenjohtaja, professori. Te sanoitte jotain hyvin mielenkiintoista. Sanoitte, että pitää kopata maksut tavoitteiden kanssa. En voisi olla enemmän samaa mieltä. Meillä on liikaa tavoitteita, ympäristö ja myös ruokatavoitteita. Ruoka kohtuullisella hinnalla ja laadukasta ruokaa kuluttajille. No kysymys kuuluu, miten tämä voidaan tehdä vähemmällä rahalla, koska nyt meillä on vähemmän rahaa maataloutta varten. Toisaalta me saatamme saavuttaa ilmastotavoitteemme, koska meillä on kaikenlaisia e, ympäristöehtoja viljelijöille, jotka tekevät sen marttomaksi heille pärjätä, saa riittävästi rahaa. Miten voimme auttaa viljelijöitä, koska saatamme korjata tällaisen tilanteen, että Meillä ei enää ole viljelijöitä, mutta me pääsemme ilmastotavoitteisiin. Kiitos. Seuraava puhuja. Merci, merci, monsieur le président. Moi, je Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tiedä, miten pitäisi toimia, jotta nämä ekojärjestelmät olisivat dynaamisia ja ne kannustaisivat, eivätkä rankaisisi viljelijöitä. Meidän pitäisi katsoa myös, että meillä on yhteiset puitteet, voimakkaat puitteet, joissa olisi riittävästi maakohtaista joustoa. Yhteiset puitteet on tärkeä ja meidän pitää myös tosiaan ekojärjestelmien kautta olla kunnianhimoisia budjetin budjetissakin ja tällä tavoin budjettia tarvitaan, jotta viljelijät voivat todellakin sitoutua. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Dorfman. Ja Kiitoksia. Hyvin kiinnostavaa. Minua aina häiritsee se, jos me esitämme, kuin Eurooppa olisi suuri aavikko, autio, tilaa maanviljelyksen kannalta. Kyllä meidän täytyy erotella meidän hän on ollut myös hyvin monia onnistumisia ja saavutuksia, vaikka meillä paljon epäilyksiä onkin, ja niin olen herra Grete teidän kanssa aivan samaa mieltä siitä, että totta kai tämä maksujen malli on tullut päätökseensä, sen me kaikki varmasti aistimme, ja tämän nämä uudet ö, tavoitteet ovat mielestäni hyviä, mutta uudet tavoitteet eivät pelkästään ole biodiversiteetin ja ekojärjestelmien asia, ekologisuuden asia. Pitää olla muitakin tavoitteita. Ehkä tätä voisi vielä syventää, että miten tällainen malli ihan konkreettisesti rakennetaan. Kiitos. Ähm, Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tolare. Kiitos Ranskassa tällä hetkellä on itsemurhia joka toinen päivä. Ne eivät välttämättä johdu siitä, että on tuloongelmia, vaan ne johtuvat siitä, että valtava hallinnoista painetta ja agri-haukkumista maanviljelijät eivät vastaa kaikista kasvanekaasuista EU-ssa. Ne ovat 10 prosenttia ja maailman tasolla 1 prosentti. Ja nyt vaikuttaa siltä, että yhteinen maatalouspolitiikan pitäisi ratkaista kaikki maapallon ongelmat. On uusia sairauksia, jota varten on kyllä olemassa hoitoja. Ja tämä ei ole viljelijöiden ongelma. Nämä nykymekanismit, eh, joita on tehty, tulevatko ne antamaan viljelijöille halun jatkaa työtään ja että tulisi uusia nuoria viljelijöitä. Merci. Kiitos. Edustaja Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomus pranešimai. Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin mielenkiintoisia esityksiä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitää tarkastella näitä asioita rinnakkain, koska emme pysty ratkaisemaan kovinkaan nopeasti. Me olemme kuitenkin siinä samaa mieltä, että pitää uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kuitenkin tällä hetkellä viljelijöiden pitää kilpailla omassa maassaan ja EU:ssa ja koko maailmassa ja siitä syystä me emme saa aikaan tiettyjä ehtoja tiettyyn paikkaan. Tässä pitää ruokkia 100 miljoonaa henkeä ja kuluttajat haluavat laadukkaita tuotteita. Ja nyt kun teknologia on yhä vain kalliimpaa, samoin kuin lannoitteet ja torjunta-aineet. Tietenkin viljelijät haluavat valita kannattavat alueet. Tällä hetkellä esimerkiksi Liettuassa ainoastaan 50 prosenttia voidaan täyttää kansallisista tarpeista, ja kysynnästä. Äh, Lopuksi edustaja Deparne Runeberg. Ja, guten Tag, das ist... Niin, hyvää iltapäivää. Tämä on kiehtovaa olla täällä. Kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä. Meidän pitää ö, suojata maat, perää ja vesien diversiteettiä ja eläinten hyvinvointia, mutta tässä valiokunnassa kuitenkin loppujen lopuksi päätetään aina toisin ja se ehkä tässä ihmetyttää. On olemassa konsepteja, jotka mittaavat yhteistä hyvinvoinnia, jotka eivät tarkoita sitä, että maatalous toimisi niiden mukaan. Milloin me oikein rupeamme mittaamaan YMPtä tällaisten mittareiden valossa? Lot. Kiitos. Tässä oli paljon kysymyksiä hyvin lyhyessä ajassa. Tämä on aina haasteellista. Ja tietysti on eri poliittisia ryhmiä, joilla on eri prioriteetit ja korostavat eri osa-alueita. Kuitenkin pyytäisin teitä antamaan ensimmäiset vastaukset, jos sopii, ja sitten jos voi sitten, no siis vastaamassa monen kysymykseen. Meillä on vielä varttiaikaa, aikaa, joten kuusi minuuttia, jos mahdollista. Kiitos paljon. Uh, you, you, if, if I come to you first. Te ensin. Um, maybe I'll take this in my language so I can... Ehkä puhunkin sitten omaa kieltäni, niin pystyn puhumaan vähän nopeammin. Tässä on ollut puhetta siitä, että mikä on viljelijän rooli ikään kuin semmoisella filosofisella tasolla, ja sehän nyt on ilman muuta se, että meidän ei pidä nähdä viljelijää ongelmana, vaan ratkaisuna. Se, kenellä on maata, sillä on valtaa. Ja maaperä on se ratkaisu. Ja sitten kun tulee puhuttavaan tai puhutaan viljelijän kannattavuudesta, niin maaperä on ilman muuta viljelijän kannattavin investointi. Voidaan puhua teknologiasta ja innovaatioista, jotka on toki tärkein esimerkiksi maaperän kunnon havainnoimiseen. Voidaan käyttää satelliitteja tai uutta teknologiaa, mutta maaperä on viljelijän kannattavin investointi. Ja silloin kun maaperä on kunnossa, voidaan vähentää ulkoisia tuotantopanoksia, kalliita lannoitteita, kalliita torjunta-aineita ja me saadaan se elämä toimimaan niin, että se on viljelijälle kannattavampaa ilman muuta. Um, minkä takia maaperä kannattaa integroida läpi koko kapin. Maaperässä on enemmän hiiltä kuin ilmakehässä ja kasvillisuudessa yhteensä. Pienikin muutos maaperässä tarkoittaa isoa merkitystä ilmastopolitiikalle. Ja viljelijälle multavuus tarkoittaa aina kasvukuntoa ja parempia satoja. Sen tietää varmaan jokainen viljelijä tässä salissa. Innovaatioista mä itse työskentelen myös energia-alalla ja ja toki olen ollut mukana aika monessakin innovaatioissa ja ne on hyvä juttu, mutta tässä ehkä maataloudessa kannattaa sitten resurssiviisauteen keskittyä, eli esimerkiksi ravinteiden kierrätyksiin, uudenlaisiin kierrätyslannoitteisiin, maanparannusaineisiin, tekniikoihin, joilla me parannetaan sitä maaperää ja joilla me tuodaan viljelijälle enemmän kannattavuutta. Kysyttiin tuon kaupan ja ikään kuin koko toimitusketjun roolia, niin yritykset ja kauppan ilman muuta keskeisessä osassa. Me ollaan jo nyt nähty, että kuluttajat voi todella muuttaa peliä ja kuluttajat vaatii ja siihen pitää pystyä vastaamaan ja parempi olisi, jos pystytään etukäteen olemaan yhteistyössä yritysten kanssa tekemään asioita, jotka on oikein myös yhteiskunnan kannalta. Eli äh, yrityksillä on valta, ne on isoja sisäänostajia, niillä on sopimusviljelijöitä ja niillä on neuvotteluasema myös viljelijöiden kanssa. Kaikki mitä yritykset tai mitä markkinoilta voi tulla yrityksille on ikään kuin lisää perustulon päälle, eli sen varaan ei pidä laskea siinä mielessä, että kun mä uskon, että maataloustuen jonkunnäköinen oikeutus tulevaisuudessa tulee olemaan se, että me tuotetaan ruokaa ja samalla ratkaistaan ympäristöongelmia, eikä tuoteta ruokaa ja luoda ympäristöongelmia. Mutta totta kai markkinoilta tulee myös tulevaisuudessa enenevässä määrin siihen. Öö, maailmassa on aika paljon maatalousmaata. Maailmassa on 5,3 miljardia hehtaaria laidunnukseen ja peltomaa, peltomaa kelposta Suurin osa tästä on laidunnukseen kelpaavaa alaa. Eli se eläin ja sen paikka ekosysteemissä on otettava vakavasti. Ekojärjestelmät soveltuu tosiaan muun muassa vaikkapa hiilensidonnan toteuttamiseen. Meillähän on kiire saada maaperä siihen kuntoon, että hiilivarasto kasvaa eikä hupene koko ajan. Ja Toisen pilarin toimet pitäisi olla erityisesti monihyötyisiä toimenpiteitä, vaikkapa maankasvukunnan hoito ja ravinnehuuhtouman hallinta, joka tosiaan viljelijälle tarkoittaa sitten kannattavuutta sen kasvukunnon kautta. Tulikohan tässä nyt suurin osa? Kiitos. Okei, okay, vielen dank. Kiitos paljon. Se oli nopeasti hoidettu. Sitten professori Grete kahdeksan minuuttia. Voitte vastata kysymyksiin. Vielen Dank. Kiitos paljon. En tiedä, onnistunko tässä. En tiedä. Ehdinkö kirjoittamaankaan niitä kaikkia? No, tämä on suurempi haaste kuin opiskelijoiden kanssa. Siellä kysymykset ovat ainakin yksittäin, mutta mielelläni yritän. Edustaja Jaar. No, mutta kaikkiin nämä cross compliance ehdot ja muuta, no tota, esteelleksi on vihdytty, sen takia nämäkin ovat tota, mä tyyppisiä tukia. Tietysti on kärstetty sanoa, että tuo maksun saa tuosta vain muuttaa. Ne eivät ole liity spesifisti tuohon no, suorituksiin ja yritykset, eh, joilla on hyvä neuvonantaja, joka nämä hakemukset jättää, niin no, kyllä sitten on niin, että tämä ei ole suhteessa siihen, mitä vaatimuksia olisi No kyllä tässä spesifisyys pitää myös huomioida. Sanokseni vain, että EU:ssa on paljon hankaluuksia sen takia. 300 Euroopan per hehtaari ei voi toimia. Sanoitte, että onko konkreettinen malli? Kyllä, Saksalle on tässä ehdotuksia tullut, mitä tarvittaisiin eläinsuojelulle tai tarvittaisiin biodiversiteettisuojelulle. Eli rakenteet, ja sitten nopeasti päästään siihen suuruusluokkaan, jota Saksassa käytämme. Kussakin jäsenvuotossa tämä tulee olemaan toisin, mutta suurin haasteiden edessä en epäile, että löytyy tarpeeksi tapoja toimia tavoiteorientoituneesti kaikissa jäsenvaltioissa edustaja Noischel. En tiedä, onko ensimmäinen kysymykseni niin sellainen, että ymmärsin sen oikein. Tuo ilmasto katsoin 40 prosenttia, no se on tietysti myös sellaista etikettihuijausta, jos esimerkiksi silastaan mukaan, että niin sanotut perustyötukit kestävyydelle olisi mukana, koska se pitäisi laskea ilmastonmuutoksen, se ei käy. Täytyy katsoa tarkkaan ja laskea mukaan vain se, mikä tosiasiassa tieteellisesti on perusteltavissa. No, että tuo output-indikaattori ei ole niin tarkka, niin no, se on harmin paikka. Samalla tiedämme, että Todelliset tuloksindikaattorit eivät ole myöskään yksinkertaisia. Ja toiseksi muut kannat eivät olekaan niin helppoja. Eli jos, jos Marville tekee vuosittain uusia oikeita toimia, mutta sitten jostain syystä tulee toimitusongelmia, joka ei ole viljelijän ongelma, niin sitten on tyhmää, jossa hän ei sitä saa tukia. Ja sen takia pitää myös työstää tulosindikaattoreita mutta aput indikaattorit eivät voi tätä korvata täysin. Strategisessa sen takia on erityisen tärkeää, että tavoitteista sovitaan järkevästi ja sitten interventiologiikkoja syntyy siitä ja perustellaan hyvin, miksi halutaan tehdä sitä, mitä tullaan tekemään. Eli että on tosi sellainen yhteys tavoitteisiin ja siihen komissio tarvitsee myös välineitä ja aikaa, jotta se voi tämän tarkastella. Sitten oli kysymys toisen pilarin sulamisesta. No, tämä on valtava ongelma, että se sulaa enemmän vahvemmin kuin nopeammin kuin ensimmäinen pilari, jos katsotaan jossain ekojärjestelmät ja ekojärjestelmät rakentuvat niin, että ne ovat myös tavoitteellisia. Ja jotta kaikki tämä on kuluorientunutta silloin, sen ei pidä enää olla ongelma, mutta Silloin on tarkempaa laittaa katto tuohon kokonaisilmastoympäristö- ja eläinsuojelumaksuihin. Ja silloin jäsenvaltiot voivat hoitaa tuon hienosäätämisen teknologian rooli ja innovaation rooli, sitä puhuttiin paljon. Se on äärimmäisen tärkeää. Jos katsotaan valtiotoimintaa, niin usein se ei ole kaikkein innovoivin toimija, vaan pikemminkin yksityinen sektori. Ja se puhuu sen puolesta, että jos mahdollista, niin sitten pitää kehitellä tavoiteindikaattoreita ja ottaa mukaan viljelijät myös tähän toimintaan. Eli tehdä heistä yrittäjiä, jotka edistävät ilmastonmuutosta, ympäristön edistävät että he kärsivät byrokraattien toiminnasta, jotka määräävät, mitä heidän pitää tehdä – ja se on joskus jopa väärin, vaan heidän pitää olla osallisena keskustelussa siitä, mitä pitää tehdä, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa, ja jos mahdollista, niin tehdä heistä kanssayrittäjä. Kansantoiminta, se on hyvä innovaatiokanta. Edustaja Müller, emme tätä nyt väitä, että on näin, mutta on mielenkiintoista katsomassa Alankomaissa siellä viljelijät äh, tekevät töitä osuuskunnissa – ja ovat yhdessä ympäristöyrittäjiä ja toimivat yhdessä, ja ovat mukana yrittäjyydessä ja toisaalta, että monet ympäristömaksutoimisalan liittyvät tiettyyn alueeseen ja se ei toimi sillä tasolla, vaan eri tilat pitää liittää yhteen ja pohtia, miten yhteistyössä he voivat tietyn verkoston luoda. Edustaja Hoisling, niin tämä on riippumaton toimintaa, mutta myös politiikka on riippumaton. Politiikan lupamisesta aloitan, että myös tekin tässä talossa arvostatte sitä kovasti. Saksassa ollaan todettu, että pinta-ala on pienenemään päin. Itse en usko, että elintarviketeollisuuden rooli olisi näin voimakas. Kun puhun siitä, että 25 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä elintarvikejärjestelmistä, niin on tärkeää viitata siihen, että niin tapauksessa tämä ei ole mikään syyttävä sormikysymys, vaan me kaikki olemme syytä, kun syömme ja että kaikki päästöt eivät tule maataloudesta. No, osa liittyy maataloustuotteiden tuonnista <clears throat> tai sitten arvonlointiketjusta aina ros, kotitalousroskiin asti, mutta prosentti se ei ole ja globaalistikin se on noin 10 prosenttia maatalouden osuus ja noin 25-30 prosenttia elintarvikejärjestelmissä. No paine kasvaa ja näin ollen tilanne talouden tilanne hankaloituu viljelyssä, no tässä tiivistä vähän yhteen, muuten tämä kestää liian pitkään. Siksi olen sitä mieltä, että meidän pitää uudelleen rakentaa tämä tukipolitiikka, koska vaatimukset joka tapauksessa kasvavat kaikkialla yhteiskunnassa ennemmin tai myöhemmin, ja odotukset viljelykin kasvavat. Tämä ei välttämättä vaikuta tuloihin, koska olemme kansallinen markkinoilla joko tämä tulee sääntöjen kautta tai sitten tulee tukipolitiikkaa, joka mahdollistaa viljelijöille sen, että he voivat täyttää tietyt odotukset. Sen takia on tärkeää, että tukipolitiikka uudelleen rakentuu näin, koska vai, sääntökanta me toimi, koska viljelijät tarvitsevat tästä myös elantonsa. Sitten oli kysymys tuonneista. Periaatteessa ei ole hyvä, että tuonteja tai vientejä tässä pilkataan. Ongelma on se, että on paljon näitä eläinperäisiä tuotteita dieteissämme ja tuomme liikaa elintarvikeita ulkopuolelta. Jossakinhan tätä pitää tuottaa. Tässä pitää syödä vähän eläpärissä tuotteita, muuten ei auta siinä, että lasketaan tuotanto, koska muuten tuotteet haetaan ulkomailta ja sitten tämä tätä pinta ala varitaan enemmän ulkomailta. No niin. Mitäs täällä vielä olikaan? Sitten pientilat ja isot suurtilat. Täällä mainittiin, että pientilat usein tarvitsevat myös näitä suoria tukia suoraan sanottuna pieni tila saa pieniä suoria tukia ja sehän menee pinta-alan mukaan. Kyllä te kaikki tiedätte, miten tämä jakautuu. Saksassa 20 prosenttia tiloista saa yli 80 prosenttia suorista tuista. Eihän se ollenkaan mene niin, että tässä olisi joku progressio mutta mielestäni se, että nämä sidottaisiin tuloksiin, ne saattavat myös koitua pientilojen eduksi, koska jos me katsomme tuloksia, niin silloinhan tällä saadaan myös aikaan tuo, tuottoja. Ne voivat olla elintarviketuotteita, elintarviketuotantoa, mitä taas markkinoiden pitäisi pystyä palkitsemaan, tai sitten tuo ö, tuotto voi olla jotain muuta, ja niistä taas sitten valtio voisi antaa ikään kuin palkinnon, ja siten pientiloillekin voisi syntyä lisää ö, e-, elinehtoja. Tämä kaksi asiaa vielä Meillä on maisemia, jotka ovat ikään kuin kesänolla, joita ei enää ollenkaan viljele, emmekä me välttämättä halua sitä edes ympäristösyistä. Ainakin nuo ekologit kertovat, että ekstensiiviset, kulttu- ekstensiiviset anteeksi, kulttuurimaisemat ovat paljon parempia biodiversiteetille kuin homogeeniset metsät tai monokulttuurit. Eli ympäristösyistä tietyillä Euroopan alueilla me voimme pitää yllä viljely, öö, premioita, mutta siten, että niitä nimenomaan käytetään tietyllä tavalla eikä miten tahansa. Ja sitten vielä Alankomaihin liittyvä kysymys ehdollista vastamis- ja ekojärjestelmäkysymys. Mielestäni ehdollisuus on kaksiteräinen miekka. Se aina nousee siitä toivosta, että jos tässä talossa nyt päätetään, mitä kaikkien Euroopassa pitäisi tehdä, niin sitten saataisiin ympäristön suojelu mukaan. Mutta se on melkein aina mennyt pieleen ja lähes kokonaan pieleen, koska aina silloin, kun tätä kokeillaan, myös vastavoimat ovat niin suuret, että sitten niin paljon kastellaan ja vesitetään ja, ja vesistöjä asioihin menee niin paljon jäämiä, että se todellakin menee pieleen. Viherryttäminen ei paljon hyödytä ja ehdollisuus tietysti taas sitten oikeuttaa suorat tuet, joten minä en ehkä haluaisi nostaa tätä ehdollisuutta liian suureksi, pikemminkin palkita sitten tuloksista, eli kytkeä tuet tuotantoon ja tuloksiin. Kiitoksia. Vielen Kiitos professori Grete. Jetzt hat die Frau. Nyt sitten kankaarinta olkaa hyvä. Ah, selvä. Professor Grete hat alle Fragen. Professori Grete vastasi kaikkiin kysymyksiin myös niihin, jotka jäävät yli Kankaanrinnalta. Niin. Ihan lyhyesti vielä, miten kauan tässä kaikessa oikein pitää mennä, Rova McKinnes? Ainakin kaksi äh, rahoitus kautta. Kaikki, jotka haluavat suoria tukia, sanovat, että ei näitä voi yhdessä yössä poistaa, mutta te tiedätte paremmin kuin kukaan muu, että ei niitä tullakaan poistamaan yhdessä yössä. Kyllä tähän kaksi rahoituskautta menee. Mielestäni se olisi kunnianhimoinen ja hyvä tulos, jos saatte tulevassa, tulevalla rahoituskaudella 50 prosenttia näistä pois ja sitten seuraavalla loput sitoa tuotantoon ja tuloksiin, niin se olisi aika hyvä suunnitelma. Kiitos. Kiitos. Ensimmäinen ensimmäisestä osiosta, ensimmäisestä paneelista. Seb Dance, haluatteko vielä? Kiitos tästä kuulemisen ensimmäisestä osiosta. Nyt tulemme sitten kakkospaneeliin ja taas agripuoleen horisontaalinen asetus. Tarvitsemme ehkäpä kiitos vielä kerran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 Liebe No niin, kollegat, olemme jo vähän jäljessä aikataulusta sen takia. Jatkaisin nyt horisontaalisen asetuksen kanssa. Taas kaksi asiantuntijaa on täällä. Martin Pisha, Tsekin tasavallan maatalousliitosta ja João Pacheco, jo täällä. Tämä myös oikein Farm Europe-järjestöstä, kuten aikaisemmin molemmat asiantuntijat saavat 10 minuuttia esitystään varten ja sitten taas esittelijät ja varustelijat pääsevät ääneen ja sitten muut kollegat. Olkaa hyvä Martin Pisha. Eh, děkuji, pan, děkuji moc, pane předsedo. Eh, já jsem si připravil Kiitos, puheenjohtaja. Olen valmistellut esityksen otan huomioon keskustelua käytin, voin pitää tämän vieläkin lyhyemmin. Tämä on ehkä kuin jatkoa, sillä rahoitus liittyy yleisesti budjettiin, joten professori, te, herra Grete, professori Grete, sanoitte, että tuet, niihin ei liity mitään toimintaehtoja, mutta on tiettyjä viherryttämisehtoja ja muitakin ehtoja, ja nämä aktiviteetit. No, viljelijöiden pitää täyttää nuo ehdot, mutta niiden pitää myös kattaa kustannukset. Että tässä kaksi pylvästä. Saksalainen tutkimus, joka osoittaa, että saksalaiset viljelijät käyttävät 315 euroa per hehtaari täyttämään nämä ehdot. Eli suorien tukien osuus on 300 euroa, joka kattaa suurimmaksi osaksi nämä kulut juuri ja juuri. Ja jos katsotaan sitten tuota toista pylvästä, 69 euroa per hehtaari. Nämä ovat kuluja, jotka liittyvät Mercosurin Yhdysvaltain Australia, tai siis ne ovat samat kulut muualla, ja näitä tuotteita on myös Euroopan markkinoilla ja globaaleilla markkinoilla, ja sitten erotus on se, mitä EU-viljelyn pitää sietää. Tässä se on jaettuna vesisuojeluun, ilmalaatuina muuta. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta sanoisin nyt vain, että viljelijät äh, joutuvat äh, antamaan palveluja yhteisölle ja saavat sitten on myös näitä kuluja. Tämä kuva osoittaa tärkeän asian Se, mitä nyt on havaittu monissa maissa, on se, että viljelijät ovat hermostuneita joskus jopa ostavat mieltään. Miksi? No siksi, että yhteiskunta on laittanut panotuksia heidän harteilleen. Toisaalta sano, tämä osoittaa sen, että he eivät täytä täysimääräisesti ympäristöehtoja, joten usein he eivät huomioi sitä, että viljelijöillä on alhaisempi tulotaso kuin mikä on keskiarvo yhteiskunnassa. Ja tässä nähdään kustannusten kehittyminen versus hintojen kehitys. Tämä on Tsekin tasavan tilanne vuodesta 1989. Vertailukohta vuosi 800 prosenttia ja havaitaan, että hinnat, tai siis ne ovat kasvaneet 1,8-kertaisesti. Se on vihreä luku ja tuo musta käyrä on inflaatio. Eli inputit, asiat, jotka pitää ostaa, kuten polttoaine, työvoima. Kaikki tämä on kasvanut 5,7-kertaisesti ja viljelijät, heidän on pitänyt huomioida se taloudellisessa toiminnassaan, eli heidän on pitänyt mm, tehostaa toimintaansa tiloillaan. Ja tässä puhutaan tulevista yhteistä maatalouspolitiikoista ja useimmiten sanotaan, että puhutaan ympäristövelvoitteista, jotka korostuvat mikä on ok, mutta emme voi jättää huomiota muita tavoitteita kapissa, jotka liittyvät myös siihen, että pidetään tietty elintaso yllä viljelyillä. Katsotaanpa, mitä eroja on palkoissa. Tämä on Tsekin tasavalta. Tässä kuvassa tuo palkka esimerkki, mutta ei ole keskiarvo, se ehkä huonompikin. Eli palkat ja kokonaistalous viljelijät versus kokonaistalous. Tästä havaitaan, että viljelijät eivät vain pysy mukana vauhdissa, jos ajatellaan keskipalkkoja tsekeissä. Ja sanomme heille, että te ette täytä tarpeeksi ympäristöehtoja, te ette tee tarpeeksi hyvää työtä. Ja samalla sanomme heille, että budjetista sille tullaan leikkaamaan. Millä tulemme sen kattamaan? Emme voi ottaa tätä viljelijöiden selkänahasta, koska silloin menettää kaiken houkuttelevuuden ja kukaan nuori ei enää ryhdy viljelijäksi. Meidän pitää täyttää odotukset, jotka yhteiskunnalla on mukaan lukien ympäristö näkökulma, mutta kun emme edes voi maksaa riittäviä palkkoja, niin miten voimme investoida teknologioihin? Miten nämä korkeat odotukset täyttyvät? Me, jotka elämme maaseudulla, tiedämme, miten ympäristö kehittyy, mutta se, mitä yritän tässä nyt korostaa, on se, että jos odotatte, että täytämme enemmän ehtoja ja haluatte lisäehtoja ja uusia ympäristötoimia, niin sitten ei voida leikata budjetteja. Ei voida vain sopia uusista budjettileikkauksista. Ja Nyt olemme tilanteessa, jossa komissio ehdottaa uutta mallia. Professori puhui tästä, joka perustuisi siihen, että täytetään hyvin spesifit tavoitteet. Tulisi erityisiä indikaattoreita, jotka liittyvät tiettyihin tavoitteisiin kapin sisällä. Olen täysin samaa mieltä, koska olemme tottuneet täyttämään eri tavoitteita. Kuitenkin ei saisi käydä niin, että käy niin, mitä pelkäämme toisaalta, täytämme kaikki ehdot ja velvoitteet mukaan lukien hallinnolliset velvoitteet ja samaan aikaan tulee uusi malli, joka asettaa uusia velvoitteita, jotka perustuvat näihin yksittäisiin tavoitteisiin, jotka vaikuttavat valtavasti viljelijään muuten. Hänelle on aivan liikaa hallinnollista taakkaa ja se on todellinen vaara ja uhka. On erityyppisiä vaatimuksia, jotka pitää jo nyt täyttää. Mutta samaan aikaan on muitakin asioita, uusia ympäristötoimia. Olemme Tsekin tasavallassa puhuneet 12 maasta toimesta ja kukin liittyy aktiviteetteihin ja hallinnollisiin velvoitteisiin ja tarkastuksiin. Kaikki vain lisää taakan määrää. Sitten otetaan ylärajoja suurille tuille ja sitten puhutaan todellisen aktiivisen viljelijän määritelmästä. Kollega puolesta sanoi, että tarvitaan määritelmiä. Ei. Minä en usko, että tarvitaan yhteistä eurooppalaista määritelmää. Riittää, että on kansallinen määritelmä, joka ottaa huomioon ja sen erityispiirteet. Sillä, ihan vaikka tulee selväksi se, miten komissio tulkitsee todellisuuden aktiiviviljelijän, no, on tila kaksi veljeä, yksi tekee maataloustoimintaa, toinen on yhteisomistaja, mutta hänellä on ravintola ja ravintolalla on tuloja. Ja komissio haluaa arvioida, jos ovatko ravintolan tulot, ovatko ne suuremmat kuin maataloustulot? Jos kyllä, niin sitten hän ei ole aktiiviviljelijä, todellinen joten hän ei saa euroakaan EU-tukia. Eli olemme 20 vuotta yrittäneet saada viljelijöitä moninaistamaan toimintuloa, toimeentuloa, etteivät he ole riippuvaisia maataloustuloista. Ja nyt uhkana on se, että jotkut viljelijät täysin jäävät kapin ulkopuolelle, he eivät täytä kapin ympäristöehtoja, eivätkä muitakaan, eivätkä edes maaseudun kehittämisehtoja, koska heidät logitellaan muiksi kuin aktiiviviljelijöiksi. Sehän on ihan mahdoton ajatus. Ja hallinnollinen työ esimerkiksi suorille tuille, jos pitäisi erotella se välillä, josko hän työskentelee tilalla – pellolla vai kunnalle, koska hän vain auraa lunta, niin se ei ole maataloutta, tai jos hän työskentelee toiselle viljelijälle tekemällä jotain työtä taas, niin se ei ole todellista aktiiviviljelyä, joten miten tullaan tämä todellinen työ kirjaamaan. Kaksi tuntia päivässä hän oli aktiiviviljelijä, sitten kolme tuntia hän ei ollut, ja toiset kaksi tuntia hän oli taas viljelijä, joten minä toivon, että pystytte rauhallisina ettekä salli tätä viimeinen asia, joka minun pitää mainita. Tämä asia liittyy sanktiojärjestelmään. Suhteessa ehtoihin tietysti viljelijöiden pitää täyttää tietyt ehdot, joita pitää tarkistaa. Se on ihan loogista. Ymmärrän sen, se on selvää. Kuitenkin se, mitä ei voida tehdä, on se, että sen hetkenä kun yksi viljelijä rikkoo jotakin, niin välittömästi häntä rangaistaan, koska ei ole mahdollista hänen edes täysimääräisesti saada tietää, mitä kaikkea velvoitteita hänellä on. Meidän pitää antaa hänelle tietty aika, jotta hän voi oikaista ongelmat ja vasta sen jälkeen voimme antaa hänelle sakon, eikä välittömästi. Ja tämä puuttuu nyt uudesta asetuksesta. Ja sakko pitäisi olla oikeassa suhta, suhteessa ongelmaan ja rikkomukseen. Eikä niin, että hän tekee jonkin pienen hallinnollisen virheen ja menettää kaiken. Se ei ole mahdollista. Nämä ovat siis todella asioita, jotka toivoisimme, että ottaisitte mukaan. Siinäpä kaikki. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos paljon sitten toinen asiantuntijamme, Joao Pacheco. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Te eh, oikein hyvin osasitte lausua oman nimeni. Eh, voin sen vakuuttaa. Kiitoksia kovasti, että minut kutsuttiin eh, sekä Agrille että Enville. Todella ilo olla täällä. Mennään nopeasti eteenpäin tässä PowerPoint-esityksessä. Ensinnäkin pitää katsoa, mikä on poliittinen tehtävä, kun katsotaan ehdotettua yhteisen maatalouspolitiikan suunnitelmaa. Tuleeko siitä yksinkertaisempi, tehokkaampi vai ei? Horisontaalinen asetus on lähtökohtana tänään. Se on virta, pylväs tai kulmakivi tässä asiassa. Ja nyt pitäisi muistella hiukan, mikä on nykytilanne. Tilanne tällä hetkellä on se, että meillä on säännöt, jotka ovat yhteislainsäätäjien laatimat parlamenttineuvosto. ja ne ovat yhteiset kaikille jäsenvaltioille. Niitä sovelletaan kaikkialla Euroopan unionissa ja meillä on EUn äh, sääntöjen noudattamista valvolla, elimet jäsenvaltioissa ja komissiossa joka tasolla. Tämä on siis nykytilanne, mutta tämä äh, muuttuu, jos komission esitys hyväksytään. Ja nyt voimme katsoa hiukan yksityiskohtaisemmin, mitä esityksessä on. Joten äh, Asiasta on jo keskusteltukin ensimmäisessä paneelissa. Meillä on tietyt yhteiset säännöt, mutta niitä meillä ei enää ole, vaan meille tulee strate- strategiasuunnitelmat, jotka ovat maakohtaiset, aluekohtaiset ja joissakin tapauksissa ne saattavat olla kilpaileviakin keskenään. Meillä ei ole mitään keinoa eh, niin, että eh, lainsääntäjät voisivat eh, katsoa, että me, nämä säännöt ovat yhtenäiset, eli meillä on 27 kansallista strategiaa, ja kun näitä on 27, niin asetan tässä jo yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle, ehkä tässä ennakoin hiukan, ehkä tässä pitäisi olla 28. Niin jos meillä on siis kansalliset strategiat, meillä on myös kansalliset ähm, säännönmukaisuudet, koska äh, siinä saatetaan mennä aivan kumpaakin suuntaan ja saattaa olla hyvin erilaisia äh, politi- poliittisia, toimintapoliittisia malleja äh, eri jäsenvaltioiden välillä. Tässä siis Euroopan komissio seuraa, noudatetaanko EUn lainsäädäntöjä kaikissa näkökohdissa, mutta siinä kaikki. Ja sitten kun mennään uuteen, uusiin vaatimuksiin ajatellen vuotuisia tuloksia ja monivuotisia tuloksia, Euroopan komissio ei enää vahvista, eivätkä EU-elimet eivät vahvista näiden maksujen säännönmukaisuutta. Jäsenvaltiot valvovat tätä ainoastaan. Ei ole mitään tiedonantoa tuloksista, tarkastuksista EU-tasolla, vaikka tässä onkin kyse yhteisistä varoista. Ja tällä on seurauksensa äh, vuotuisiin tuloksiin, äh, koska vuotuinen äh, seuranta sitä hoitaa, hoidetaan niin, että katsotaan tuloksia ja millaisia rahoitusseuraamuksia on, jos tavoitteita ei saavuteta. Ja tämä on ainut tarkastuspiste, joka on komissiolla, ja sillä saattaa olla kansallisia seurauksia. Ja sitten nämä monivuotiset tulokset. Sama pätee tähänkin, mutta ei tulosindikaattoreihin, vaan, vaan lopputulosindikaattoreihin. Niillä saattaa olla rahoitusvaikutuksia, joten yhteenvetona meillä siis ei ole tarkastusta siitä, että noudatetaan mm, säännönmukaisuutta EU-tasolla. Ja sitten meille on tulossa uusia, äh, uusia tasoja, eli vuotuinen ja monivuotinen äh, suoritustaso. Ja sitten herää kysymys, mitä tämä tarkoittaa. Uskoisin, että täällä on yksi plussa, jota pitää äh, painottaa, ja se on se, että ei ole enää kaksinkertaista tarkastusta EU-komissiolta ja jäsenvaltiolta eh, ajatellen sitä, että miten viljelijät toimivat. Tällä hetkellä siis näin on toimittu. Vai, tämä on siis mahdollista jo nykyisessä eh, asetuksessa. Ei tarvitse asetusta muuttaa, että tähän päästäisiin. Mutta kun katsotaan miinuspuolta, yksinkertaistaminen ei ole taattu, koska jäsenvaltiot eh, joutuvat käymään läpi kolme valvontatasoa. Siinä ei ole yksinkertaistamista. Ehkä komission nämä palvelut, yksiköt yksinkertaistavat toimintaansa, koska he eivät tarkasta näitä tilamaksuja Eli eh, jos nyt katsotaan sanktioita, niin eh, sitten katsoa, mitä sille tapahtuu, mutta eh, nyt parametrit, jotka liittyvät kansalliseen strategiaan, ne ovat erilaiset. Ja tietenkin Euroopan parlamentti ja neuvosto yhteislainsäätäjinä ovat ulkopuolelta, ulko, ulkopuolella silloin, kun laaditaan strategiasuunnitelmia – joita noudatetaan jäsenvaltiotasolla. Ja nyt mennään sitten, äh, sitten äh, näihin suoritustasoihin. Se on merkittävä asia tässä uudistuksessa, kun komissio-uudistukset esitti. Onko meillä nyt todellakin äh, suoritusindikaattoreita? Jos katsotaan, mitä meillä on tässä esityksessä, niin meillä on tulosindikaattoreita ja äh, äh, näillä saattaa olla rahoitusvaikutuksia. Eli meidän pitää äh, katsoa ensin näitä tulosindikaattoreita. Se, siinä tulee tulotukki, joka riippuu joka on ehdollinen. Tässä kyse on lähinnä tilastoista. Voisin sanoa aivan samalla tavalla – näistä tulosindikaattoreista. Täällä ei ole indikaattoria eh, siitä, mitä on todella saatu aikaan. Ja indikaattori saattaisi olla esimerkiksi se, että miten paljon hiilisäästöjä on saatu aikaan ja miten paljon nitraat, vähemmän nitraatteja on käytetty eh, maataloudessa – tästä voitaisiin jatkaa. On tiettyjä ähm, hankaluuksia tietenkin, mutta tämä on mahdollista. Mutta tämä, nämä eivät ole näitä suoritusindikaattoreita. Ne ovat ennemminkin äh, tilastotoimenpiteitä siitä, mitä on äh, tehty. Jos nyt mennään sitten seuraavaan kalvoon, äh, näiden kielteisten asioiden lisäksi on myös myönteisiä asioita – tässä komission ehdotuksessa. Ensinnäkin siinä vaaditaan, että kansalliset strategiat saisivat aikaan johdonmukaisemman puitteiston ja rakentaisivat todellisen strategian, joka vaikuttaisi YMP. hen. Tässä puhutaan toimenpiteistä. Se on täytäntöönpano ja Siinä suhteessa se on myönteinen. Indikaattorit eivät kuitenkaan välttämättä salli kunnollista vaikutusten arviointia. Ja tämän lisäksi tavoitteet ja sääntöjen noudattaminen, niitä, niistä päätetään kansallisella tasolla ja EU ei sitä tarkastele tai komissio ei tarkastele. Ja näin ollen nyt ei ole mitään takeita EUn veronmaksajille eikä parlamentille eh, siitä, että eh, saadaan aikaan enemmän lisäarvoa päinvastoin. Eh, minulla on hyvin vähän aikaa ja menen kohtaan, joka ei ole näissä kalvoissani, mutta mainitsen sen lyhyesti. Kyseessä on Ähm, varauma kriisi horisontaaliasetuksen artikloissa. Komission ei ehdota muutosta, mutta me tiedämme kyllä, että varauma äh, kriisi on olemassa tällä hetkellä ja sitä ei ole, äh, sitä ei ole käytetty kuitenkaan. Tässä äh, meillä on edessämme ilmasto, ilmastonmuutos, joka on erittäin vakava ja Tällä tavoin se vaikuttaa markkinoihin. Meillä on lisää eh, painetta myös, eh, joka johtuu Brexitistä. Ja eh, painetta tulee myös näistä kauppasodista. Tämä liittyy muun muassa äskettäisiin Yhdysvaltain toimiin ja Tällä ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä maanviljelyksen kanssa. Kyseessä olivat viljelijät, jotka joutuvat maksamaan, maksamaan tästä vääristymästä. Mutta me tarvitsemme nopeasti toimia, jotta voimme jatkaa tällä sektorilla. Ja todellinen kriisivarauma, sen pitäisi olla horisontaalisessa asetuksessa ja sen pitäisi mennä 400 äh, miljoonasta äh, yli miljardiin äh, pikkuhiljaa. Kaikkia ei ole käytetty. Niin me voisimme nopeasti vastata kriiseihin ja säästäisimme rahaa. Me olemme käyttäneet 1,5 miljardia nyt ähm, maitoalan kriisiin ja vähemmän olisimme käyttäneet, jos meillä olisi ollut tällainen kriisivarauma. Mutta päätän tähän osuuteni ja minun mielestäni ongelmia on tehokkuudessa ja yksinkertaistamisessa pitäisi tehdä vielä lisää töitä. Kiitos. Kiitoksia näille kahdelle puhujalle ja menemme nyt sitten kysymys ja äh, anteeksi esittelijäkierroksiin. Mylä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos näistä alustuksissa omassa mietinnössäni. Minulle oli todellakin tärkeää saada aikaan avoimuutta ja dokumentoida yksinkertaisuutta, yksinkertaistamista te todellakin näitte kerroitte, että komission ehdotuksessa se ei ollut niin selkeä ja avoimuuden kohdalla oli kyse osallistuvien toimijoiden paremmasta strukturoinnista ja tällä hetkellä on nyt tärkeää saada tehtävät tehokkaasti jaetuksi. Yksi kysymys teille. Miten uskotte, että nämä ähm, Indikatoren haben Sie auch als Schlüssel mitgenannt. Nämä luvananto paikat toisivat esille ja miten komissio tämän uuden tulospohjaisen mallin suhteen saa nämä mukaan. Mehän halusimme jakaa tämän, että rahoitusraportin pitää olla joka vuotinen, mutta me halusimme nyt jo vain joka toinen vuosi tämän tulosten tarkastelun. Voitteko te tukea meitä tässä, mikä teidän kantamme on, ja me olemme vaatineet näitä puolitoista, puolitoista miljoonaa ja miljardia anteeksi, ja tulemme niistä taistelemaan. Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Esitykset ovat hyvin selkeät. Horjuttavasta asutuksesta komission ehdotus ei tuo mitään yksinkertaistusta, ei viljelijöille eikä jäsenvaltioille – Tällä hetkellähän YMPllä on vain yksi valvonnan taso, joka perustuu sääntöjen mukaisuuteen, joita viljelijöiden pitää noudattaa. Näin ollen erotettu teksti tuo tässä kaksi valvonnan tasoa lisää. Yksi, joka perustuu sääntöjen mukaisuuteen ja toinen perustuu näihin toteutettuihin toimiin. Tämän lisäksi tulee tuo monivuotoinen seurantataso, joka perustuu tuloksiin – no, neljästä vaihtoehdosta, jolla voitaisiin vähentää maksuja kahdeksaan mahdollisuuteen näitä lykkäyksiä ja keskityksiä. Kysymys on yksi, mikä on ertuksen komissioituksen lisäarvoissa tällä yksinkertaistuksia, ja miten todella voidaan yksinkertaistaa tätä täytäntöpanomallia. Onko teillä ehdotuksia meille? Kiitos. Dank, kollegin. Kiitoksia sitten kollega Zeman. Anche ai relatori. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös puhujille. Nämä mietinnöt ovat hyvin yksityiskohtaisia ja minä olen samaa mieltä suurelta osin teidän havainnoistanne ja myös niiden kollegojen, jotka tässä kysymyksiä tekivät. Mutta on yksi tärkeä aspekti tämä suuri joustavuus, joka tulisi mukaan komission ehdotukseen, joka olisi jäsenmaiden käsissä. Ja oma huoleni on se, että tämä liian suuri joustavuus, josta jäsenmaat päättäisivät, voisi vaarantaa tämän yhteisen maatalouspolitiikan yhteisyyden, sen, että se olisi kuitenkin yhtelä, yhtenäistä ja yhdenmukaista. Ja tässä puhutaan, että tämä on nyt ympäristövallankumous, kuten Ursula von der Leyen sanoi. Nyt etsitään uutta ekologista sopimusta, mutta jos YMP on perustavanlaatuinen instrumentti, jolla taistellaan ilmastonmuutosta vastaan – niin ei nyt tarvitsisi kyllä kyseenalaistaa yhteisen maatalouspolitiikan yhteisyyttä, yhteisöllisyyttä. Minä haluaisin kuulla, mitä mieltä olette tästä. Tämä on minun huoleni. Mitä sitten tulee uusiin malleihin? En tiedä, voisivatko ne kenties lamauttaa kansallista hallinnointia, etenkin valvonnan ja tiedonannon tiedottamisen mukana. Sitten Mitch, olkaa hyvä. Kiitos esityksistä. Minulla on kysymys. Täällä ollaan. Minulla on kysymys äh, suoritustasosta ja raportoinnin tehokkuudesta. Meillä on 20 vain ensimmäinen kysymys on osoitettu herra Pachecolle, kun sanotte, että tulokset ovat vain tilastoja, niin eikö olisi parempi sitten mitata YMPn suoritusta sillä, miten se vaikuttaa se on yksi kysymys. Ja sitten toinen kysymys on, että on no nyt sisältöä määritettäisiin sitäkin suunnitelmassa. Mutta yksi tärkeä aspekti, joka tähän liittyy, on se, että kuinka usein mitataan joka vuosi vai kahden vuoden välein. Toisin sanoen, kuinka usein varmistamme, että asiat menevät suunniteltuun suuntaan. Maatalousjärjestelmämme on kuin vene merellä, kun on hyvä ilma, niin pitää huomioida mahdolliset myrskyt. EU kohtaan, monia mahdollisia jäävuoria ja tässä on myös katomassa pieniä tiloja, jotka ihmiset uskovat väärin, että suurempi taakkaa viljelijöille, mutta tiedämme, että meillä on jo tiedot sitten, meillä on IAX-järjestelmä ja EUn Kopernikus-tiedot yhteinen tutkimuskeskus, hyvien käytänteiden vaihtaminen, joten lopuksi kun raportoidaan suoritustasosta, niin jos toimittaisiin järkevästi, niin tämä voidaan antaa hyvin ja ilman sitä, että nostetaan hallinnollista taakkaa viljelijöille, joten ehkä pitää luoda uusia indikaattoreita ja lisää työpaikkoja maaseudulla, mutta emmekö sitä halua tapauksessa. Herr kollegi David. Kiitoksia. Sitten kollega David. Všichni víme, že existovaly civilizace, které zanikly proto, že nebyly. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on myös kadonnut kansoja, koska he ovat sivuuttaneet sen, että ympäristö tuhoutuu heidän toimiensa johdosta. Minulla olisi kysymys herra Pihalle. Pari kysymystäkin helpompi niistä kuuluu. Mitä tapahtuu, kun ero vaatimusten ja ehtojen, niiden mm, ehtojen, elinehtojen välillä, joita viljelijöillä on. Mitä tapahtuu sitten, kun tämä ero kasvaa tai, tai vähenee kymmenessä vuodessa? Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta voisimme nopeasti ratkaista nämä ongelmat? Minkälaisia toimenpiteitä pitäisitte hyvinä kun katsotaan nykysuuntauksia. Voisin kuvitella, että kansakunnat voivat kadota ympäristöongelmien takia. Olkaa hyvä. No. Dann ähm, Dorf. Jaha, sitten Dorfman, olkaa hyvä. Herr, Herr Niin, Arvoisa herra Pihja, te sanoitte jotain, mistä pitäisi esittää ehkä hieman tarkentava kysymys, kun puhuitte aktiivisista viljelijöistä. Ettekö tekin usko, että juuri niissä jäsenmaissa, joissa meidän täytyy myöntää, että tuloksiin sidotut tuotot johtavat siihen, anteeksi, tuet, että jotkut henkilöt saavat tukia, joilla ei ole mitään tekemistä maatalouden harjoittamisen kanssa. Ettekö luule, että meidän pitäisi sittenkin puuttua tähän järjestelmään? Kollegin Soitrova. Soitrova, olkaa hyvä. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat oběma za jejich prezentaci. Kiitos molemmista esityksistä. Aloitan herra Pachecosta. Alussa esitte oikean kysymyksen, eli että myös poliittisia tavoitteita pitäisi pohtia. Tässä samaa mieltä. Ja mainitsitte myös muutaman riskin. On hälyttävää, että politiikassa me ei onnistuta hallinnosta taakkaa keventämään. Viljelijät ovat huolissaan sillä, jos komissio puhuu perhetilojen tukemisesta, niin silloin juuri ne pelkävät, etteivät ne pysty vastaamaan kaikkiin odotuksiin ja täyttämään kaikkia ehtoja. sitten horisontaalisiin ehdotuksiin. Näettekö tässä liikkumavaraa yksinkertaistamiseen, jotta voidaan puuttua ihmisten pelkoihin. Ja sitten herra Picha te puhuitte siitä, että tämä aktiiviviljelijä määritelmä vaatii rukkaamista ymmärrettävän hyvin. Aktiivisen tai tuollisen viljelijän määritelmän pitäisi olla ehkä, pitäisi ehkä siitä kansalliselle tasolle eikä EU-tasolla. Sitten Amaro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós conhecemos uma política agrícola comum. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhteinen maatalouspolitiikka. Siinä tarkoituksena on ollut lisätä tuotantoa. Ja nyt sitten on maksettu siitä, että ihmiset eivät tuottakaan enää niin paljon. Nyt me haluamme, että tuotetaan vähän eri tavalla. Ja sehän on ihan hyvä meillä on uusia haasteita, jotka nyt kohtaamme. Mutta kyllä tästäkin, tämänkin pitää kannattaa. Meillä on kaksi ulottuvuutta, kun katsotaan maataloustuotantoa. Meidän pitää tehdä ero näiden välillä, mutta nyt ei voida unohtaa sitä, että ihmiset työstävät maata ja heidän pitäisi olla tavallaan samalla tasolla olen Dorfman, Dorfmannin kanssa aivan samaa mieltä. Emme voi jättää osaa ihmisistä ulkopuolelle. Kaikki ovat äh, hyvin tärkeitä silloin, kun haluamme äh, turvata omaa, omaa maaperäämme. Tämä on aivan selvää Euroopassa äh, ovatpa ihmiset oikealla tai vasemmalla, kaikki ovat samaa mieltä siitä, että me haluamme vihreämmän maatalouden ja nuoremman maatalouden. Kysymys kuuluukin, oletteko sitä mieltä, että jotta päästään tällaiseen maatalouteen, meidän pitää siitä maksaa Euroopassa? Kyse on aina siitä, niin kuin sanoin, kyse on elintarvikeomavaraisuudesta. Meillä on yhteinen politiikka. Tämä on strateginen kysymys. Kiitos. Sitten kollega Kutsin. Ja bardzo, panie przewodniczący, ja również chciałbym podziękować za... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää näistä äärimmäisen kiinnostavista esityksistä. Haluaisin kysyä herra Pihalta, jolla oli hyvin kiinnostavia numeroita. Hän näytti esimerkiksi, miten kallista on toteuttaa kaikki vaatimukset, tähänastiset vaatimukset. 315 euroa per hehtaari. Saksaan tämä varmaan pohjasi ja noin 70 euroa niin sanotuissa kolmansissa maissa, mikä osoittaa sen, kuinka kova taistelu globaalimarkkinoilla on ja kuinka kovasti eurooppalaiset maataloustuottajat joutuvat taistelemaan. Ja nyt kun YMPssä on kuluttajan suoja vaatimukset, ympäristövaatimukset ja muut hyvin korkeata, niin luuletteko, että, että, että nämä kaikki vaatimukset voidaan tosiaan täyttää ilman, että Euroopan kilpailukyky vaarantuu? De Castro. Grazie Presidente. No, la mia una domanda eh, innanzitutto complimenti. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos paljon molemmille puhujille. Herra Pacheco, niin tuli selväksi, että 27-28 strategista suunnitelmaa on olemassa. Kysymys kuuluu, että jos edellyttäen huomioon nämä tarkistukset, jotka komissio suorittaa, niin jos jäsenvaltio asettamissaan tavoitteissaan niin käyttää omia välineitään saavuttaakseen ne, mitä jos ei saavuta tavoitteita, jotka on asetettu, niin minkälainen on komission vastaus? Mitä silloin tapahtuu? Voitteko selventää? Kiitos. Vielen Dank, kollegi. Ja. Kiitoksia. Sitten kollega Jaa. Kiitos. Kiva, että maataloustuottaja, viljelijä on nyt keskiössä ja on mukava kuulla, että näin on. Täälläkin yksi kysymys. Te sanoitte, että 27 erilaista maatalouspolitiikkaa on tuloksena tästä. Olisiko teillä joku idea, miten voisimme välttää sen? Yhteisen maatalouspolitiikan yhtenäisyys on todellakin tärkeää tässä on kyse laidunmaista ja sitten myös maataloustuottajasta ennen kaikkea. Ei saa olla niin, että Reinin toisella puolella on eri vaatimukset kuin toisella puolella. Kiitos. Sitten kollega Buda, olkaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös näistä esityksistä. On aivan selvää, että tällä hetkellä meillä on erilliset strategiasuunnitelma, että emme, emme tässä pysty menemään ajasta taaksepäin, mutta meidän täytyy katsoa, mitä pitää tehdä näissä tilanteissa, koska viljelijät pelkäävät. He pelkäävät, että tulee lisää hallinnollista taakkaa jäsenvaltiotasolla. Romaniassa sen lisäksi, mitä sääntöjä asettaa Bryssel, myös Romania on asettanut 20 000 sääntöä lisää. Mitä me voimme tehdä, jotta voimme tukea jäsenvaltioita, että estetään tällainen byrokratisoituminen? Mitä voisimme tehdä tämän hyväksi? Kiitos. Sitten kollega Tolore, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission ehdotus YMPn menojen yksinkertaistamisesta ei todellakaan ole yksinkertaistava semmepä jäsenmaiden kuin tuottajienkaan näkökulmasta. Tässä nämä kuuluisat outputit tuottavat paljon epäilyksiä näkyvyyden suhteen, koska hallinnot eivät kovin helposti pysty ennakoimaan, mitä tuottajilta on tulossa esimerkiksi ekojärjestelmien puitteissa ja siinä, miten nämä tuloksiin sidotut tuet lopulta määräytyvät, niinpä heidän täytyy edelleen kunnioittaa mukautuvuusnormeja ja täällä on paljon yksinkertaistuksia. Eikö pitäisi pohtia sellaista järjestelmää, joka olisi paljon vähemmän monimutkainen, ikään kuin puhdistetumpi. Kiitos. No niin, nyt minulla on neljä vielä puheenvuoropyyntöä ja Suljen nyt puhelistan. Me olemme nyt 20 minuuttia aikataulusta myöhässä, eli nämä neljä puhujaa vielä. Olkaa hyvä. Sanoitte, että äh, viljelijällä olisi 315 ympäri, kustannuskuluja per hehtaari, että on liikakuluja, sanoi, että 96 muissa kilpailijamaissa. Sanotteko, että meillä on liikaa ympäristökuluja, pitäisikö niitä laskea? Herra Pitcha, kysymys kuuluu, että viljelijä saisi sitten 300 euroa tukia. No, julkisuudessa tuntuu siltä, että joku saa rahaa, koska hän pitää ympäristöehdossa. Jos en heitä jätteitä niin paikkaan, niin saa sitäkään rahaa, koska mieluummin sitten haluan kiertää sanoikin, ymmärrän logiikkaa. Ympäristössä pitää pysyä samalla tapaa sai rahaa tai ei. Tämähän on yhteiskunnallinen vastuu ja toinen asia. Tunnette New York Timesin raportin artikkelin ja tämän tietenkin maissa ne raha ei virtaa viljelijöille aloilla, vaan – pitää myös puhua korruptiosta. Sanoitte, että meidän me pidä keskustella vuoro- viljelijästä juuri tämän raportin jälkeen. Meidän pitää kuitenkin keskustella tästä, että kuka loppujen lopuksi saa EU-varoja. Kollegi Flanagan. Flanagan, olkaa. Uh, the biggest positive Suurin hyöty EUlle on tässä eh, se, että se antaa Irlannin viljelijöille mahdollisuuden valtaville, päästä valtaville markkinoille. Ja me olemme käyttäneet paljon rahaa maatalouteen. Mietin vain, mitä nämä puhujat miettivät eh, tästä Irlannin 50 miljoonan eh, toimenpiteestä, jotta vähennetään tuotantoa niin, ettei aiheuteta markkinoiden häiriöitä omilla markkinoillamme. Ja samaan aikaan allekirjoitetaan sopimus, jonka avulla tuodaan toisilta markkinoilta 99 tonnia. Mitä ollaan sitä mieltä, että käytetään veromaksajien rahoja EU-ssa niin, että vähennetään tuotantoa ja samaan aikaan sama liha tulee muualta. Miten kestävää tämä on? Kollegin Afram. Kiitos sitten Avran, olkaa hyvä. Minä en esitä enää omaa kysymystä, niin minulla oli sama kysymys kuin Budalla. Kiitos sitten Fritzinov. Děkuji, děkuji za slovo, zdravím. Já mám také... Eh, Kiitos, että sain puheenvuoron. Hyvää iltaa. Minulla on myös kysymys tai ehdotus, joka liittyy aktiiviviljelijään. Meillä on suuri ongelma tämän kanssa Tsekin tasavallassa. Olemme suuri mutta siis tätä rahaa on mennyt väärin osaloihin eikä maaseudun kehittämiseen, joten tämä on ongelma, joka pitää hoitaa, mutta lisäksi on valtavasti hallinnollista taakkaa ja sitä pitää vähentää. Ja kyllä mainitsitte nämä kaksi veljestä, toinen on viljelijä, toinen ei. Joten entäpä jos määritelmä, aktiiviviljelijän määritelmä sanoisi, että heidän pitää osoittaa tämä vain kun tietty koko täyttyy tai kun on liikevaihdolla tietty määrä, summa ylittynyt tai kun he ovat tietyn määrän tukia, sillä suuremmat yhtiöt, niillä on varaa tähän. Heillä, he voivat käsitellä hallinnollisen takia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten päätämme kysymyskierroksen tähän ja annan kummallekin puhujalle viisi minuuttia vastaamiseen. Ensin Pacheco, olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni täällä oli yksi yhteinen yleinen kysymys. Monet tekivät sen saman kysymyksen ja se oli tämä, miten me voimme yksinkertaistaa tätä mallia. Ihan lyhyesti. Minäkin, minä olin aikaisemmin työskennellyt komissiossa. Tulin sinne vuonna 1986 ja, nyt, ja lähdin 2013 ja muistan, että siellä oli yksinkertaistamisstrategia, yksinkertaistamisyksikkö, yksinkertaistamispääosasto, yksinkertaistamis neuvonantaja ja mikä oli tulos. Mutta joka tapauksessa kerron nyt teille, että voin puhua nyt vapaammin, mitä, vapaammin siitä, mitä se realistisesti voisi olla. Jos ajatellaan tätä ehdotusta, niin ei me, emme me tarvitse minkään näköistä vuosi tuottoa, vuosituloa. Ei se vuosituotto, jopa kaksivuotiskausin mitattu on epäilyttävä. Todellinen tulos esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen suhteen, niin eihän niitä voi olla. Vasta kolmen neljän vuoden päästä voi tulla tuloksia. Eli meidän pitäisi vähentää raportointia. Se on mielestäni yksi tärkeä asia. Ja toinen tärkeä asia on se, että jäsenmaiden tulisi selvittää vaatimusten mukaisuutta itse eivätkä komission työntekijät enää lisätsekkaisi sitä. Ja vastaan herra de Castrolle tässä, mutta entäpä sitten kun tulemme siihen kohtaan, että vaatimusten mukaisuus tuottajakohtaisesti onkin Euroopan unionin tasolle mustalaatikko Euroopan unionin kannalta – Tämä on yhteistä veronmaksajien rahaa ja se tarkoittaa sitä, että nämä äh, maksut pitäisi EU-tasolla ikään kuin sertifioida. Mitä tulee joustavuuskysymykseen? Onko meillä liikaa joustavuutta jäsenmaissa? Tämä on hyvä pointti, koska me tarvitsemme joustavuutta. Sen ovat monet teistäkin sanoneet. me emme voi samalla lailla leikata kaikkialta, mutta tarvitsemme yhteisen vision ja yhteiset säännöt tuon joustavuuden kanssa. Ei voi olla täysin samoja sääntöjä kaikille jäsenmaille, mutta yhteistestä säännöistä pitää voida puhua. Annanpa esimerkin. Jos tulee liikaa joustavuutta, niin jokin jäsenmaa voi siirtää ensimmäisestä pilarista vaikka kuinka paljon esimerkiksi vaikka mehiläissektorin paisuttamiseen ja toinen taas maitosektorin. Ja tämä voisi vääristää kilpailua. On parempi, että on yhteinen säännöstö kuin ongelmahan tässä mallissa on juuri se, Eh, kun meillä on liikaa raportointia, niin se kärjistää näitä ongelmia. Vastaan ensin eh, herra Flanaganin kysymykseen. Herra Flanagan, te olitte hyvin, osoititte hyvin tehokkaasti, osoititte näennäisen suuren ristiriidan, mutta jos me kaikki saamme nämä toimet hoidettua teidän maassanne tämä 50 miljoonaa kansallisesta budjetista, 50 miljoonaa EU-sta, niin tämä on sitten, tämä oli Brexitin ennalta ennakoimista. Näin minä ainakin ymmärtäisin asian. Mercosur on kauppasopimus, joka hyödyttäisi monia sektoreita, teollisuutta, palveluita, ei toki maataloutta, mutta kun puhutaan maataloudesta, niin se tuo etuja vain muutamille sektoreille, mutta ei esimerkiksi mainitsemallenne naudanlihasektorille. Me todellakin tarvitsemme kauppaa, me ehdottomasti tarvitsemme sitä. Se merkitsee monia mahdollisuuksia maataloustuottajille. Meillä on paljon maataloustuotteiden vientiä ja sen täytyy jatkua. Miten sitten reagoidaan negatiiviseen vientiin, eli siis naudanlihan tuontiin. Meidän täytyy olla tässä nyt performatiivisempia ja vaihdankin nyt sitten portugalin kieleen ja vastaan kysymykseen, jonka Amaro esitti. Komission ehdotus on vihreämpi ja ö, nuorekkaampi, mutta tuo ehdotus ei takaa vihreämpää maatalouspolitiikkaa, ekologisempaa maatalouspolitiikkaa. Miten me voimme 27 tai 28 erilaisen ö, kansallisen strategian puitteissa taata vihreän ja ekologisen maatalouden? Mitkä tulevat olemaan tavoitteet ja voiko meillä olla EU-ssa yhteinen tavoite, jos kansalliset strategiat poikkeavat toisistaan? Miten voimme kannustaa nuoria ryhtymään maataloustuottajiksi? jos alhainen tuottavuus ei ratkea esimerkiksi investoinneilla, joiden pitäisi olla ekologisia ja niiden pitäisi myös parantaa tuottavuutta. Kiitos. No niin, kiitoksia. Nyt pitää katsoa kelloa. Meillä on tiukka aikataulu, joten eteenpäin. Ah, Děkuji. Eh, hrozně moc otázek, zkusím to vzít. Eh, Kiitos. Erittäin paljon tuli kysymyksiä, joten minä käyn todella nopeasti näitä läpi. Jos me nyt haluamme olla kunnianhimoisempia, me tarvitsemme budjetin. Me emme voi asiaa hoitaa pienellä budjetilla ja näin yritin sanoa. Meillä on tässä vaiheessa jo ongelma. Viljelijöiden elintaso on laskussa ja siitä syystä ollaan levottomia ja tämän lisäksi, jos asetetaan lisää eh, velvollisuuksia, niin eh, tilanne huononee edelleen. Kyse ei ole sitä, että he haluavat vain rahaa. Eh, he elävät maaseudulla, he haluaisivat osaltaan myös suojella ympäristöä, ja ne silloin kyse ei ole pelkästään rahasta. Merkosur sitten ja hintapaineet. Tämä liittyy useankin kysymykseen. Onko järkeä ähm, vähentää eläinten määrää ja sitten tuoda niitä. Koska, ei tietenkään, koska Merkosurissa ei ole mitään äh, ympäristöllisiä tavoitteita. Ja meillä on. Äh, ja nyt äh, menee sitten tänne tilalle, joten karjan tuotanto kasvaa 30 prosenttia. Ja joku täyttää tämän kysynnän, jos me emme omalla ympäristöpolitiikallamme, joka on ympäristöystävällistä, yhteisellä maatalouspolitiikalla, niin joku hoitaa tämän aukon. Me voimme puhua Amazonista ja e, sademetsistä, e, mutta tilanne vain huononee. Mutta me tarvitsemme kauppaa ja kauppasopimuksen Merkosurinkin kanssa ja viljelijätkin e, ovat kauppioita. Me myös tuomme, joten täytyy huomioida, että emme halua leikata tehokkuutta ja tuottavuutta. Se ei olisi hyvä. On parempi, että meillä on yksi lehmä, joka tuottaa 8000 litraa. Parempi se kuin, että on kaksi lehmää, jotka e, tuottavat puolet. Tietenkin yksi lehmä tuottaa aina vähemmän e, kasvihuonekaasuja kuin kaksi. Täytyy nähdä tämä siis järkevästi. Ja sitten toinen seikka. Se liittyy siihen, miten voidaan estää liiallinen byrokratia. Ensinnäkin meidän, meillä ei pitäisi olla liikaa uusia toimenpiteitä. Puolalainen kollegamme, joka ei enää täällä olekaan, hän puhui ensimmäisessä puheenvuorossaan sanoi, että monet omistavat maata, mutta eivät toimi maataloudessa, mutta edelleen saavat tuke, tukia. Puhutte Tsekin tasavallassa esimerkiksi suurista yrityksistä, jotka ovat tässä asemassa. Meidän täytyy katsoa, millä tavoin viljelijä todellakin hoitaa maatansa. Täyttääkö hän odotukset, joita yhteiskunnalla on, vai eikö täytä? Meillä on vahva ehdollisuus ja ympäristötoimet. Nämä ovat odotukset, olipa kyse eh, pientilasta tai suuresta, suuresta tilasta, sillä ei ole niinkään väliä meidän ei tätä, tätä tarvitse miettiä, mutta ongelma on se, että maassamme ihmiset eivät halua siirtyä maatalouteen, se ei enää houkuttele. He myyvät maan ja siitä tulee aina vaan isompia tiloja ja yrityksiä, koska kukaan ei halua enää harjoittaa maataloutta. Ja se, että meillä on suuryrityksiä, meidän ei pitäisi niitä rangaista siksi, että ne ovat isoja, mutta meidän pitäisi hoitaa tehtävämme tehokkaasti ja siitä pitäisi olla kiinnostuneita. Ja sitten kysymys siitä, voiko joustavuus vaarantaa maatalouspolitiikan. Tämä on hyvin monimutkainen asia tietty määrä yhteisöllisyyttä äh, on tarpeen. Myös äh, EUn sisäinen äh, kilpailu tulee mukaan. Onko tasapuolista, että maksut ovat samalla tasolla joka puolella? Tämä on yksi kysymys. Meillä pitää olla myös joustoa, koska meillä on hyvin erilaiset olosuhteet omassa maassamme, tai Ruotsissa, tai Kreikassa, Espanjassa, joten minä olen puhunut esimerkiksi siitä, miten voidaan muotoilla tämä elävä aines maaperässä. Se on hyvin vaikeata, koska siinä on niin monta kerrosta. Miten määritellään tietty, tietty elävän eliöstön taso maaperässä? Olen pahoillani, että en pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta voin kyllä keskustella kanssanne äh, toisessa yhteydessä. Aivan nämä loput kysymykset voi sitten käsitellä kahden kesken. Me menemme nimittäin kolmanteen paneeliin. Kiitos paljon tämän kakkospaneeliin osallistujista ja horisontaalisten säädösten tarkastelusta, vaikka toki menimme senkin teeman ulkopuolelle. Nyt menemme sitten yhteiseen markkinajärjestelyyn. Meillä on kolme puhujaa, Pedro Gallardo ja Eduard Husso, anteeksi kaksi puhujaa. Pedro Gallardo, ole hyvä. Dann würde ich vorschlagen, wir... No niin, eli aloitetaan sitten. Kolmas paneeli olisi tietysti mukava, jos pystytte eh, alittamaan tuon 10 minuutin ohjeellisen ajan. Jokainen säästetty minuutti on nyt arvokas. Eli annan sitten herra Gajardolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Buenas tardes. No niin, hyvää iltapäivää. Kiitos Agrivaliokunnalle, että saan olla täällä. Olen eh, Espanjan suurimman maataloustuottajajärjestön puheenjohtaja ja Copaco Segan puheenjohtaja ja myös kestävän maatalouden eh, järjestön puheenjohtaja ja neljännen sukupolven maataloustuottaja. Me viljelijät tunnemme, että meitä vainotaan ja kohta olemme sukupuutteen kuolemassa. En tiedä, kuka tulee ruokkimaan ihmiset. Tällä hetkellä alkaa olla kapina mieltäkin sektorilla, mutta puhutaanpa tästä yhteisestä markkinajärjestelmästä. Tuleva YP, YMP, eh, komissio ei ole ehdottanut muutoksia markkinajärjestelyn tämänhetkinen ehdotus eh, maataloustuottajien yhteisestä markkinajärjestelystä eh, pyrki mahdollistamaan kilpailukykyä ja yksinkertaistamaan normeja. Siksi Sahassa ja Kopakosiekassa me tuemme tämän tyyppistä lähestymistapaa, jonka pitää olla jäsenmaille pakollinen. Siksi 2.18 ja 2.19 artiklat eivät ole hyviä, koska vaikuttaa siltä, että ei haluta tehdä mitään, vaan vaikuttaa siltä, että komissio haluaa pitää vanhan tilanteen ennalleen, jos tuottajien pitää sitten ottaa vastaan markkinan iskut ja häiriöt. Ja komissio esimerkiksi ei reagoi Venäjän vetoon tai Brexitiin tai muihin isoihin asioihin. Tärkeitä viestejä. Naudanliha ja sianliha ja maitosektorit. E, siellä että siitä ei ole mitään sanottavaa. Kouluasiat, koulujen, kouluihin kohdistuvat toimet ovat hyviä ja on hyvä, että tämänhetkiset hallintotoimet pidetään elällä. Mitä tulee sitten reaktioihin esimerkiksi terveyssektorilla. Mehän emme ole näistä terveyskriiseistä millään tavalla vastuussa. Se on tärkeää muistaa. Mitä sitten tulee viitehintoihin. Sellaisia tarvitaan, mutta ne ovat hyvin alhaisia verrattuna tuotantokustannuksiin verrattuna. Tämä on nähty esimerkiksi oliiviöljyalalla ja viitehintaa pitääkin nostaa 115 000 tonnia nolla 83, 83 senttiä ei ole mikään hinta. Se on huijausta. Viisi vuotta sitten hinta oli jo euron tasolla. Nyt tarvitaan myös enemmän joustavuutta esimerkiksi voin suhteen. Yksityiset varastot ovat yksi harvoista toimista, joita meillä on käytössämme. Ja nyt viitehintaa täytyy todellakin nostaa Tämä toimi on huonosti budjetoitu. Tarvitaan selkeyttä ja tarpeeksi verovaroja, jotta voimme saada pääsyn näihin. Mielestämme on tärkeää myös, että Euroopan parlamentti parantaa tätä työvälinettä, mitä sitten tulee viinin viljelyyn, hybridiviljelmiä ei pide, tule sallia, koska eurooppalaisen viinin laatu ja hyvä maine kärsisivät niistä. Me olemme myös sitä vastaan, että annettaisiin lupa kuuruttinen erityyppisen Vitislasburska viinirypäle lajikkeen hyväksymiseen. Mitä sitten tulee alkoholittomaan viiniin, voitaisiin tuoda markkinoille tuotteita, mutta niiden täytyy pohjautua viinituotteisiin. Ne eivät voi perustua muuhun kuin rypäletuotantoon Totta kai hedelmä- ja vihannesalalla on tärkeää myös pitää kiinni markkinoinnista ja markkinoiden avoimuudesta. Mitä tulee sianlihaan, täytyy pitää yllä erilaiset sertifioinnit ja nimikkeet esimerkiksi kinkun suhteen. Jokaisella elintarviketuotteella on oma luonteensa ja myös eri ö, raaka-aineet. Siksi täytyy välttää sitä, että samaa termiä käytettäisiin erilaisista elintarviketuotteista. Nyt puhutaan esimerkiksi vegaanihampurilaisesta tai soijamaidosta. Tässä pitää käyttää selvempiä sanoja. Soijasta ei, soijasta ei voida tehdä maitoa. Mitä tulee hunajaan, täytyy myös ilmoittaa maa, josta se on tullut kuluttajan täytyy tietää, minkälaisista kasveista se on myös peräisin. Laatu on tärkeä lisäarvon lähde ja nostaa myös tuottajahintoja. Siksi YMPn täytyisi tarjota erilaisia laatu politiikan promovointikeinoja ja strategisissa suunnitelmissa on tärkeää, että taistella kilpailusääntöjen puolesta, jotta arvoketju paranee ja täytyy myös riskien hallintaan luoda objektiivisia kriteereitä. Eurooppalaisen maatalouden eh, tulevaisuus ei voi olla hyvä, jos arvoketjun, elintarvikearvoketjun parantamiseksi ei tehdä työtä. Mitä sitten tulee maantieteellisiin nimikkeisiin, täytyy pyrkiä säilyttämään maaseutualueiden erityispiirteet ja pitää huolta näistä tuotteista ja niiden nimikkeistä. Meidän täytyy myös mahdollisuuksien mukaan edistää niiden saamia apuja. Se on yritysten ja yritysten investointien etu. Yksinkertaistaminen on mielestämme suotuisa asia ja siitä hyötyvät nimenomaan tuottajat. On myös tärkeää pitää yllä jokaisen sektorin erityisluonne ja eh, yksittäiset nimikkeet ja myös on tärkeää pitää niistä kiinni e-kaupassa. Olemme myös sitä mieltä, että suurempi avoimuus on perustavanlaatuisen tärkeää etenkin ketjun toiminnan kannalta. Myös kilpailupolitiikan muutos on tärkeä, jotta vahvistetaan paitsi maataloustuottajia myös elintarvikkeita ja myös taataksemme elintarvikkeiden tuotantoketju täällä Euroopasta. Meidän täytyy parantaa vapaaehtoisen tuotannon järjestelmää eh, huonoina aikoina. Minä tulen tänne maataloustuottajana ja papereilla ei tee mitään ja minä sanon teille nyt selvin sanoin, miten meillä maataloustuottajilla oikein menee. Me olemme täysin kyllästyneitä. Minä olen nähnyt Pariisissa, on ollut mielenosoituksia Berliinissä, Hollannissa ja kohta Espanjassakin tulee olemaan mielen, mielenosoituksia. Ja maataloustuottajana haluan sanoa, että me olemme nyt aivan kyllästyneitä. Mitä me oikein syömme? Mitä meidän pitäisi ajatella? Mitä meidän pitäisi äänestää? Tämä on hyvin vastuutonta toimintaa. Olemme kyllästyneitä siihen ja kyllästyneitä myös siihen, että elintarvike tuotteiden, tuotteilla ikään kuin spekuloidaan. Meidän elintarviketurvallisuutemme ja tuotantoketjumme on vaarassa. Ja myös kyllästyneitä siihen, että pelisäännöt eivät ole ne samat, ei ole vastavuoroisuutta suhteessa muihin maihin. Meille tulee paljon muiden maiden tuotteita ilman vastavuoroisuutta, emmekä me esimerkiksi pääse bioteknologiaa käyttämään. Entä sitten geneettinen tuotanto, joka mahdollistaisi ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun. Yksi ainoa maatalouden malli on nyt vallalla ja meidän mielestämme pitäisi olla monia ekologisen tuotannon malleja. Ne voivat kaikki olla kestäviä, jos niitä toteutetaan hyvin ja olemme kyllästyneitä myös kaikenlaisiin kauppasopimuksiin, kuten Mercosurin, se ei ole vastavuoroinen ja Espanjassa esimerkiksi se ei hyödynnä meitä mitenkään kun maataloudesta puhutaan ilmastonmuutoksen aiheuttajana, niin se ei ole totta. Me olemme kyllästyneitä myös siihen. Me olemme ainoa sektori, joka pystyy lieventämään ilmastonmuutosta. Ainoastaan maatalous pystyy siihen. Olemme kyllästyneitä myös siihen, että olemme ainoita, jotka maksavat ö, viulut ja nyt sitten Pedro Parato, meidän kansallinen puheenjohtajana, se, joka saastuttaa, sen pitää maksaa ja se, joka vähentää saasteita, sen pitää saada rahaa. Kiitos. Vielen, vielen herzlichen Dank. Man hat gemerkt, Kiitoksia oikein paljon. Oli selvää, että nuo sanat olivat tärke, oli tärkeää saada ulos. No niin, olkaapa hyvä, Rus. Monsieur le Président, merci. Puheenjohtaja, kiitos, että saan mahdollisuuden puhua tässä kokoussalissa. Nimeni on Edouard Rousseau, olen maanviljelijä, lomuviljelijä ollut jo 20 vuotta Ranskan lounaisosassa, joten edustan täällä biotuottajia Uuden Akvitanian alueelta Ranskasta – Lounais-Suomesta siis, eh, Lounais-Ranskasta siis. Ja tätä ryhmää Interbio-järjestöä siis eh, siinä on edustettuna kaikki eh, luomualan toimijat, eli tuottajat, tuotejärjestöt, jalostajat ja jakelijat. Ennen kuin aloittaa esitykseni, haluaisin tämä johtopäätökseni, mitä Suomen kollega sanoi, ja hän puhui tästä regeneratiivisesta maaperää valmistusta ja sitten siitä, mikä sallii sen, että maataloudessa tuo arvo ei pienene maat, maaperässä. No, minä haluaisin puhua luomualan taloussosiaaliaspekteista, jotka myös johtavat siihen, että arvo ei pienene ja et, että se jakautuu oikeudenmukaisesti eri toimijoiden välille, Eli että on parempi tasapaino. Eli ryhmän tavoite. No tässä on mukana eri äh, luomualan toimijoita ja ammattiryhmiä on se, että teemme yhteistyötä, jotta voimme rakentaa yhteisiä arvoja. Nyt tällä hetkellä järjestömme edustaa 1,3 miljardia liikevaihtoa ja 6500 viljelijää on tässä mukana. Näin ollen voimme rakentaa jotakin uutta tämän työmme puitteissa. Joo. Je vais pas forcément... En nyt välttämättä mene kaikkiin yksityiskohtiin, mutta mitkä ovat yhteiset tavoitteemme, on se, että, pää, että pystymme seurata kunkin alan ja ammatin erityispiirteitä ja varmistaa, että pidetään yhteisiä kokouksia eri alatoimijoiden kanssa ja voimme uudelleen muotoilla näitä arvoja. No, tässä yksinkertainen esimerkki, mutta sitä olemme työstäneet pitkään, koska tämä kuva tuossa alhaalla, jonka näette, on melko synteettinen, mutta se vaatii kuitenkin aika paljon työtä eri arvoketjun toimijoiden välillä, joten pöydän ympärille kokoontui tuottajia, tuottajärjestöjä, mylläreitä, leipojia ja joitain jakelijoita – jotta yritettäisiin määritellä se, miten tuo arvo jakautuu, kun tuota viljaa käytetty leivässä. Tässä tehtiin yhteistyötä jonkin aikaa ja sen jälkeen suostui näitä tehtyjen mukaan sen myötä saamme koko arvoketjun tässä muodostettua ja mitä olemme huomanneet, no että itse asiassa kun otetaan tuo hinta, ja tässä puhun nyt sitten luomuviljan hinnasta, jos tuntokustannukset ovat 433 euroa per tonni. Se ei riitä luomuviljelle tässä, to, tässä kontekstissa. Ja miten ollaan sitten voittu jakaa tuo arvo varmin? Katsotaan patongin hintaa, jos ei oteta huomioon näitä katteita, jalostajien katteita ja muita, vaan vain kaksi senttiä muuttuu tuo patongin hinta, niin sillä pystytään uudelleen 150 euroa tonnilta tuottajalle. Tämä kaikki osoittaa hyvin sen, että jos annetaan tarvittavat välineet ja resurssit, joita voidaan työstää tuota arvoa yhdessä, niin voidaan löytää toimintatapoja. Ei tarvitse sitä, että se tulee korvaamaan kaikki ponnistelut ja toimenpiteet, joita EU pitää tuoda viljelijöille, jotta voidaan kannustaa tukea, vaan tämä on täydentävä väline, joka tuo arvoa enemmän. Me siis pyydämme, että lainsäätäjät antavat mahdollisuuden, no tässä näette hyvin tuon arvon palautuksen, että olisi tämän tyyppisiä aloitteita, ja töitä, joita järjestetään ammattivälisissä järjestöissä, jotta saadaan oikea legitimiteetti, jotta voidaan jatkaa tämmöisten mallien työstämistä. Tämä aluetaso on tässä hyvä perimetri, koska sen myötä taloustoimijat voivat eh, saada tarpeeksi suuren alueen käyttöönsä jotta voidaan operoida riittäviä volyymeja ja jotta säätetään myös tuo, no ihmiset suhteet, jossa ihmiset tuntevat toisensa. Eli tämä työ on sellaista työtä, jota ollaan tehty viljassa, maississa ja munissa. Se osoittaa, että kun toimijat tulevat yhteen ja vetävät yhtä köyttä, niin melko helposti löydetään tapoja löytää lisäarvoa, erityisesti kun analysoidaan tuotevirtoja, kun analysoidaan taloutta, niin toki sitä pitää tehdä, mutta pitää myös logistiikkavirtoja analysoida ja huomataan, että tiettyjä säästöjä ja lisäarvoja voi löytyä, mitä voidaan sitten uudelleen injektoida eri tasoille – ja se vaikuttaa myös tuotteen hinnan syntymiseen. No, en mielelläni lukisi PowerPointia, mutta yksi asia, joka on meistä tärkeä, on tukea tämän tyyppisiä aloitteita, jotka ovat tällaisia community view tyyppisiä aloitteita, on pitää siis varmistaa, että lainsäädännön näkökulmasta – ei olisi mahdotonta toimia alueellisesti, mikä tyydyttäisi nämä tarpeet. Pitää myös varmistaa, että tuotteiden myynti, laadukkaiden tuotteiden myynti ei onnistu ilman vastavuoroisuutta. Mukana tarvitaan myös nämä suuret jakelijat – jotta voidaan yhdessä rakentaa tuota arvoketjua ja varmistaa, että nämä eri toimijat eivät äh, ja paitsi on. Toinen tärkeä aspekti liittyy siihen, että voidaan kerätä tietoja – taloustietoja näistä tuotantovolyymeista, hinnoista ja katteista. Tarvitsemme näissä järjestöissä myös tukea EUlta ja hallituksesta, jotta saadaan selviä tietokantoja, joiden myötä voidaan tehdä tällaisia pilottihankkeita. Donc ça se base, se... Eli työ perustuu kahteen metodologiaan, jotka täydentävät toisiaan. Anteeksi. Jotka ovat tietojen keräämistä ja sitä, että käytetään taloudellisia ja sosiaalisia tietoja, joita päivitetään säännöllisesti ja sitten on samalla tällaista ryhmätyöskentelyä, joka saa eri panoksia. Eri jäsentä pitää osoittaa tähän toimintaan eri jakeluketjun toimijoiden maataloussektorilta. Siinäpä kaikki. Kiitos. Vielen herzlichen Dank an die... Kiitoksia paljon. Nyt sitten aloitamme kysymys- ja kommenttikierroksen. Kollega De Castro jättää kysymyksensä esittämättä, mutta Sandra, olkaa hyvä. Ja. Kollegin Sandra, okay. will eine Frage stellen? Ja. ja. ja. Merci, merci Monsieur le Président. Alors moi je voudrais Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia puhujia tiedoista, jotka he ovat meille kertoneet. Kiitos, että puhuitte niin intohimoisesti. Tämä intohimo, joka meillä kaikilla on maataloutta kohtaan ja haluaisin vakuuttaa teille, että vaikka me tunnemme maatalouden tärkeän roolin äh, ravinnolle, ekologialle ja ympäristölle, niin siitä täytyy vain muistuttaa ihmisiä sen sijaan, että lähtee levittämään tappion mielialaa ympäri Eurooppaa. Tämä asiakokonaisuus on hyvin tärkeä. Nämä asiakirjat ovat hyvin rikkaita. Tässä on paljon hallinnointiasioita, markkinointiasioita, ja laatuasioita ynnä muuta hyvin tärkeää. Tietysti kilpailukyky, lainsäädäntö ja oikeudenkäynti. Tämä on hyvin monimuotoinen asiakokonaisuus ja teidän, asia, teidän puheitanne kuunnellessanne jossa reagoitte komission ehdotukseen. Minusta tuntuu, että menemme oikeaan suuntaan sen pohjalta, mistä on jo aiemmin äänestetty. Yksi yksinkertainen kysymys. Jos pitäisi muuttaa jotain jo tähän mennessä ö, säädetyistä asioista, niin mitä se sitten olisi? Kiitos. Seuraava. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä äh, olen samaa mieltä Sanderin kanssa kanssa näistä ongelmista, joita on maatalousalalla ja niistä äh, on puhuttu nyt hyvin päättäväisesti ja minä olen sitä mieltä, että me kaikki täällä olemme kohteita myös ja me olemme myös vastuussa. Ja ennen kuin äh, mietitään muuta, muita ongelmia, niin meidän pitäisi myös miettiä sitä, että he saavat arvostusta ja tuloja – ja tämä liittyy myös yhteiseen markkinajärjestelyyn. Meidän pitäisi äh, mm, poistaa kaikki esteet, äh, jotka estävät meitä olemasta tehokkaita niin, että saadaan aikaan lisäarvoa. Ja pitäisi myös yrittää vastata kansalaisten odotuksiin. Minun mielestäni tämä liittyy myös niihin keskusteluihin, joita kävimme muiden äh, näiden äh, mm, kysymysten ympärillä, mutta äh, meidän pitäisi tosiaan kaikkien yhdessä ähm, jättää ovi auki äh, tulevaisuuden ratkaisuja ajatellen, kun puhutaan yhteisestä markkinajärjestelystä. Kiitos. Dank, kollegi Pito. Kiitoksia. Sitten kollega Pito. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos nopeista esityksistä kahdelle vieraalle. Ensinnäkin herra Gallardo, lienemme pitkälti samaa mieltä asiain laidasta. En ole varma, että olemme täysin samaa mieltä, mitä vastauksia tarvitaan, jotta päästään pois tilanteesta. No, tässä ei nyt luoteta markkinoihin enää, eikö olisi mielenkiintoista nyt sitten antaisin taas sääntelykapasiteettia tämän CMO-asetuksen kautta komissiolle tällaisessa kotissa, jossa on enemmän riskejä viljelijöillä kauppasota, ilmastoimet ja muuta. Eikö ole virhe, että taas kerran on tämmöinen reaktiivinen logiikka, kun voitaisiin säännellä ennakkoon näitä markkinoita. No sitten herra Russo ja maanviljely, niin uudenlainen luomuviljely, luomuviljelyn uudenlainen niin puhun tässä agroekologiasta pikemminkin. Euroopassa on paljon kysyntää, alat kasvavat myös. Tämä vastaa yhteiskunnan vaatimuksen luen loppuun puheenjohtaja. Miksi tämä ei ole otettu huomioon CM-asetuksessa, kun taas tuotantohinnat ovat erilaiset? Mitä ehdotuksia teillä on, jotta voidaan integroida nämä, nämä paremmin? Kiitos huomiostanne. Kiitoksia. Sitten vain puoli minuuttia seuraaville puhujille. Kollega, olkaa hyvä. Hvala za besedo. Hvala obema za to strasno predstavitev. Mislim... Kiitoksia molemmille puhujille hyvistä esitelmistä, jotka tulivat ihan oikeaan aikaan. Aivan avainasemassa on se, että saadaan aikaan oikeudenmukainen tuottojen jako. Se on maataloustuottajille kaikkein tärkeintä. He halaavat mieluummin sitä kuin tukia, julkista rahaa julkisille toimille, kuten turvallisempi ympäristö, eläinten hyvinvointi ja oikeudenmukaiset tulot kaiken tyyppiselle maataloudelle on tilaa, luomumaataloudelle ja perinteiselle maataloudelle on tilaa. Me tarvitsemme erilaisia ö, teknologioita ja oikean oikeudenmukaisen korvauksen. Tuottajat ovat osa ratkaisua, eivätkä ongelma. Sitten Agilera, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Täällä on jo paljon asioita sanottu ja nämä esitelmät olivat hyvin tärkeitä. Minä tunnen hyvin viljelijöiden kärsimyksen ja turhautumisen. Olisi ollut kiinnostavaa, että Envi-kollegat olisivat olleet täällä katsomassa, miltä todellinen maailma näyttää ja mitä ihmisille tapahtuu haluan siis onnitella sinua omasta puheestasi ja haluan yhtyä sinun käsityksiisi. Ei ole ollenkaan normaalia, että oliiviöljyn tuottajahinta on 83 senttiä litralta. Se on ihan ö, pilkkaamista. Sitten Agila. Señor presidente, y muchísimas gracias a los dos. Kiitoksia puheenjohtajille ja kiitos molemmille puhujoille yhteinen markkinajärjestelmä on avainasemassa, mutta kuten esimerkiksi oliviöljykriisi on osoittanut, meidän täytyy uudelleen tarkastella joitakin sen aspekteja, kuten yksityinen varastointi. Komissio edelleenkin panostaa tuottajajärjestöihin ja e, e, yhteisammatillisiin järjestöihin ja Espanjassa, jossa osallistuminen tuottajärjestöjen toimintoon on matalaa. Haluaisin kuulla, mitä espanjalainen asia asiantuntija sanoi näistä kahdesta instrumentista, jotka ö, esitellään kunnianhimoisempina uudessa YMPssä? Kiitos. Panie przewodniczący, zaproponowane przez komisję utrzymanie płatności. Kiitoksia. Se, mitä nyt tässä esitettiin tuotantomaksuista, tämä on oikea suunta, mutta sen pitäisi pysyä 13 prosentissa kansallisessa osuudessa näillä sektoreilla, jotka ovat hankalassa tilanteessa, plus kaksi prosenttia. Minun, minun kysymykseni liittyy tupakkasektoriin. Hinta vaihtelee eri maiden välillä ja ehkäpä meidän pitäisi lisätä tupakkasektori tähän siellä äh, sen viljely tapahtuu maissa, jotka ovat muutenkin hankalassa tilanteessa. Sitten Budalka. Kiitos puheenjohtaja. Voisitteko vastata siihen, että josko raaka voisi auttaa viljelijöitä pääsemään markkinoille enemmän? Ja mitä meidän pitäisi tehdä, että tavara esittää? Sitten Hoisling, olkaa hyvä. Arvoisa Gajardo, tehän sanoitte, että yhteiskunnasta tulee epäoikeudenmukainen maataloustuottajalle, mutta tehän tulitte sekasta tänne. Pitäisi saada sokerimarkkinajärjestely pois. Tehän olette osi vastuussa siitä. Me olimme silloin vähemmistössä, jotka sanoimme, että pidetään markkinajärjestelyt nyt te tulette tänne ja sanotte, että täällä nyt sitten maataloustuottajia pilkataan ja pannaan halvalla. Se, että te nyt haluatte sitten eh, Eurooppaa, eh, haluatte tuoda Eurooppaan geenimodifioituja kasveja, niin se on kyllä nyt ihan väärä asia. Ei kukaan niitä tänne halua. Kiitos. Ja, Niin, me tiedämme, että pienviljelijät joka vuosi menevät konkurssiin ja onko tämä nyt ollakin ratkaisu että tulee liikatuotantoa ja kilpailua enemmän. Ehdotaan Agrososin panttivankiksi, joka juuri No, koska katsotaan, että pitää ruokata koko maailman jokaisen, niiden pitää ensin ruokita perheensä ja sitten aluettaan niin ja se siitä sitten eteenpäin. Kollegin Toleri. Sitten Tolera, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja aivan nopeasti. Öö, Meillä pitäisi olla VTOssa sellainen järjestelmä, joka öö, kohtaa tämän ongelman. Ja tässä haluaisin komissiolta hyvin nopeasti vastauksen ajatellen amerikkalaisten sanktioita öö, meidän pitäisi aloittaa parin kuukauden päästä, joten eikö tässä olisi mahdollista nyt järjestää tiettyjä, ottaa käyttöön tiettyjä järjestelmiä ja mekanismeja, joiden avulla voitaisiin auttaa maanviljelijöitä, jotka joutuvat ongelmiin tässä asiassa. Ja sitten toinen asia, joka liittyy Lissabonin sopimukseen ja EUn e johdonmukaisuuteen. Me haluamme, me haluamme hunajaa ja tuomme hunajaa, jotka ei ole oikeaa hunajaa. Eikö nyt voitaisi tosiaankin puuttua tähän asiaan ja meidän pitäisi, meillähän on yhteinen maatalouspolitiikka, mutta tämä pitäisi olla johdonmukaista. Kiitoksia. Kyselykierros päättyy tähän nyt pystyn antamaan vain kaksi minuuttia per puhuja vastausaikaa. Loput teille täytyy käsitellä sitten ne bilateraalisesti. Jarto, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikista näistä puheenvuoroista. Rova Sender, te olemme samaa mieltä. Se, mitä pitää muuttaa, on artiklat 218 ja 219. Olen, pidämme niitä vaarallisia, ne pitäisi muuttaa. Ja jollain tavalla olemme myös Toivomme tätä muutosta. Herra Vito, teille, puhuitte siitä, että pitäisi säädellä etukäteen. Olemme samaa mieltä, ei voi laastaroida. Täytyy olla ennakoiva, koska muuten tulee elintarvikekriisejä, terveyskriisejä. Olemme samaa mieltä, että tämä on oikea tie, mutta täytyy myös tehdä kauppasopimuksia ja kauppasopimusten täytyy myös olla vastavuoroisia. Emme me voi että, tehdä niin, että meillä on yksi työkalu ja toisilla ulkopuolisilla on toinen työkalu. Viime uudistuksessa me teimme jo enemmän vähemmällä, niin viimeksikin tehtiin, mutta vähemmällä rahalla emme voi tehdä enemmän. Sitä ei pystytä tekemään. Tarvitaan myös varoja. Rabonovic, olen samaa mieltä. Tulot ovat erittäin tärkeitä, mutta minulla on vehden sama hinta kuin 25 vuotta sitten ja kukassa 45 prosenttia matalampi hinta kuin 25 vuotta sitten. Olen toiminut viljelijänä 25 vuotta. Jotain täytyy tehdä, koska muuten me katoamme. Meidän täytyy suojella omaa maatalouttamme, kuten sanoitte, ja sen tuottavuutta. Rouva Aguilera, olen samaa mieltä. Kiitoksia tuestanne ja toivomme, että seuraavassa, seuraavalla kierroksella seuraavassa tarjouskilpailussa tapahtuu jotain, niitä on vielä kaksi jäljellä. 83 senttiä, kun viisi vuotta sitten oliviöljyn hinta oli euron per litra, niin tässä ei ole järjen hiventäkään. Rasudiel, te puhuitte nikotiinista. Minä en oikein osaa siihen paljon sanoa. Ja sitten vielä lopuksi meillä on, meidän tehtävämme on antaa ihmisille ruokaa. Minä asun keskellä maaseutua, lähin naapuri on kuuden kilometrin päässä. Meidän täytyy olla solidaarisia Afrikan kanssa. Nyt siellä on 136 miljoonaa henkilö. Meidän täytyy joko antaa heille ruokaa tai meille tulee ongelma. Nigeriassa tulee olemaan vuonna 50-50 miljoonaa asukasta. Siellä tulee olemaan 800 miljoonaa asukasta. Meidän täytyy joko antaa heille ruokaa tai sitten tulee ongelmia. Kiitos. Kiitos. Herra Rousseau, kaksi minuuttia. Si, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Bito, että ehdotitte tosiaankin, että biologiset ammattikunnat voisivat liittyä tähän markkinajärjestelyyn ja niin nämä luomutuottajat eivät ole välttämättä kilpailijoita. Se on kovasti kasvussa nyt, kun katsotaan esimerkiksi perinteisiä ostotoimia. Me todella tarvitsemme lainsäätäjiä, jotka voisivat rakentaa puitteet ja mahdollistaisivat äh, tuen ja suojan äh, silloin, kun puhumme äh, eri ammattikunnista alueillamme ja kilpailukykyinen talous, joka takaa sen, että kaikki alat voivat elää. Meillä pitää olla riittävästi mm, liikkumavaraa ja meidän pitää kuitenkin olla juridisesti suojattuja, jotta ne työtämme ei kyseenalaistettaisi. Eli tähän suuntaan meidän pitäisi mennä. Herzlichen Dank. Kiitos äh, tällekin paneelille. Kysymys äh, liittyen tulkkaukseen. Meillä oli puolen tunnin tauko. Voitaisinko saada viisi minuuttia lisäaikaa? Eh, äh, nochmal bis 18.35 35 asti. hoffe, ich sehe das mal, dass das möglich ist. Toivottavasti mahdollista. Mahtavaa, no niin. Sitten herra Kroos, joka pitää lyhyen esityksen alueiden komitean puolesta. Oui, merci, euh, merci monsieur le président, merci de nous avoir... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne eh, esittämään nämä pääsuositukset alueiden komisteasta ajatellen seuraavaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Eh, me saimme tähän suuren enemmistön taakse. Minulla on erittäin vähän aikaa, joten pitää toimia nopeasti. Haluaisin eh, niin minä en äh, käy läpi kaikkia ehdotuksia. Me olemme laatineet tällaisen pienen asiakirjan ja jakaneet sen. Käyn läpi vain pääkohdat. Ensinnäkin alueiden komitea suosittelee, että päästään äh, päätökseen suorissa maksuissa äh, kaikissa maissa 25 mennessä ja päätetään myös lentyminen kaikissa maissa 27 ja e, myös julkinen tuki. E, me tuemme, että tulisi katot e, suorille tuille ja eh, sitten eh, haluamme tukea PK-tiloja ja niinpä me haluamme, että olisi jäsenvaltioilla eh, vähintään 30 prosentin osuus niille. Ja sitten maaseudun kehitys, sen pitäisi mennä kohti ensimmäistä pilaria. Ei, ei voida korvata toisella pilarilla näitä. Ja sitten maatalousmarkkinat. Siinä eh, ehkä mennään liikaa eh, maaseudun kehittämisen kustannuksella. Eh, raportti julkaistu äskettäin ja siinä tässä raportissa on tilintarkastusuomioistuin valittanut sitä, että ei ole mitään pitkän aikavälin suunnitelmaa ja se on sitä mieltä, että selkeyttä puuttuu ja pitäisi olla riittävät ilmastotoimet. Ja alueiden komitea vaatii, että vähintään 30 prosenttia varoista ensimmäisessä pilarissa liittyvät nimenomaan 27 niin, että niihin olisi selkeät määrätavoitteet ja tässä nimenomaan on kyse siitä, mikä on osuus kasvihuonekaasupäästöissä maataloudesta. Ja luomuviljely vähintään 20, 30 prosenttia jäsenvaltiossa pitäisi olla sille se vähimmäismäärät tai enimmäismäärät torjunta-aineille on määritelty, samoin nitraatille, jotka liittyvät pinta-aloihin, samoin kuin pohjavedet tämä ehdotus. Meillä on mitattavat tavoitteet siis, ja tämä ei pitäisi aiheuttaa kilpailun vääristymiä jäsenvaltioiden välille. Ja tässä meillä on 27 kansallista maatalouspolitiikkaa, mutta meillä pitää olla yhteinen maataloushenki tässä. Toimenpiteiden ei pitäisi johtaa siihen, että lähdetään toimii, jotta jo päästään nämä markkinaosuuksiin. Ja nyt sitten vähittäiset vähennykset koko Euroopassa. Tässä meillä on komission ehdotus, jossa pyritään vähentämään eläintaajuutta. Ja tässä kyseessä ovat tilat, jotka ylittävät oman osuutensa. Ja tässä toisessa pilarissa on myös ulottuvuus, että pitäisi olla ympäristöehdollisuus olemassa ja ottaa huomioon toinen pilari. Haluaisin esittää, että paikalliset alueelliset viranomaiset ovat huolissaan hallinnosta ajatellen uutta maatalouspolitiikkaa ja kun puhumme nyt maatalouden tulevaisuudesta, meidän pitää kunnioittaa täysin sitä, miten jaetaan toimivaltuudet jäsenvaltioille. Tässä ehdotetaan, että maatalouspolitiikkaa palautetaan jäsenmaille. Pitää ottaa huomioon maaseudun kehittäminen ja maaperän käyttö. Nämä tutkimukset, joita esitettiin aikaisemmin, tässä suositellaan myös, että kansallistetaan nämä kaksi eh, yhteisen maatalouspolitiikan eh, pilaria eh, alueellisella tasolla. Pitäisi olla yhteinen näkemys, varsinkin kun puhutaan työllisyydestä tällä alalla ja hajautettaisiin yhä enemmän maaseudun kehitysohjelmia. Ja vielä lopuksi hyvin ajankohtaisesta kysymyksestä. Euroopan unionin maataloussektori on kärsinyt myös vienti- ja tuontitoimista. Nyt ilmastotilanne äh, saa aikaan sen, että meidän täytyy käydä uudestaan läpi maatalouspolitiikkaa. Ja äh, tällä tavoin äh, kansainvälinen kauppa on myös vaikuttanut. Niinpä me pyydämme, että Euroopan unioni ottaa huomioon suurimmat viejät, suurimmat tuojat, niin että meillä on oikeudenmukaiset suhteet. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Nyt annan vielä lyhyen puheenvuoron komissiolle kolmessa minuutissa. Te varmasti saatte kommentoitua kaikkea sitä, mitä täällä tänään on kuultu. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Vaikkakin vain lyhyesti kolme kommenttia. Ensinnäkin suorat tuet muistuttaisin, että perussopimus velvoittaa EUn varmistamaan oikeudenmukaisen tulon viljelijöille ja kun katsotaan lukuja, niin ei ole vielä siinä tilanteessa ainakaan. Nyt voitaisiin poistaa suorat 40 prosenttia, tuloista tulee suorista tuista. Ja vaikka otetaan se huomioon, niin kaiken kaikkien tulotaso viljelijöillä on edelleenkin puolet suunnilleen. Kaikki, siitä, sen, sen verran, mitä on kaikista muista sektoreista, nämä luvut osoittavat, kuinka suuri haaste on. Kuitenkin on niin, että luvut vaihtevat melko merkittävästi – jäsenvaltiosta toiseen. Esim. Alankomaissa riippuu suurista tuista on paljon pienempi kuin Suomessa tai Saksassa maassa, kun tunnen parhaiten. Eli se on yksi syy siihen, miksi komissioituksessa on pidettäytynyt korvamerkinnöistä liittyen suoriin tukiin tai ekojärjestelmiin. Haluamme jättää sen jäsenvaltioille, jotta he käyvät läpi tarvearviointoisia, jos näkevät, että tämä tulovakautus on vähemmän tarpeen omissa maissaan, niin he voivat allokoida vähemmän suoria tukia tuolle tavoitteelle ja tehdä enemmän ekojärjestelmissä. Ja siinä, missä tulovakautus on hyvin korkea, tai tarpeen on hyvin korkea, niin silloin osuus on suurempi kuin muualla. Tämä on tuo perustelumme. Sitten professori Grete mainitsi 2020 ja 20 prosenttia rahasta menee 20 prosentille viljelijöitä, emme sitä kiistä. Luku on paikkansa pitävä, mutta tarjoaa sen tulkinnan, jos katsotaan perhetiloja mukaan lukien ammatilliset perhetilat, jossa ylimä, tai yläraja on 200 hehtaaria, yli 75 prosenttia, eli yli kolme neljäsosaa rahasta menee näille perhetiloille – ja vain alle neljäsosa suorista tuista menee suurille niin sanotuille teollisille tiloille. Se on toinen asia. Tai siis toinen pointti niin liittyy uuteen tietokonomalliin ja siihen sääntöjen noudattamiseen versus performanssiin. Voisin puhua pitkäänkin siinä, mitä herra Pacheco on sanonut, mutta haluan nyt tehdä selväksi, että Meillä ei ole kerrosta to- kerroksen perää meillä on hyvin selkeä sääntö, joka sanoo, että suhteet viljelijän ja kansanviranomaisen kanssa perustuvat edelleenkin sääntöjen ottamiseen, eli viljelijän pitää noudattaa sääntöjä YMPn strategisessa jotta saavat rahat. Tuo ei enää liity meidän jäsenvaltiosuhteeseen. Jäsenvaltio ei enää raportoi tästä komissiolle, se raportoi pelkästään performanssista, ja se on se, miten varmistamisen, että perussopimuksia noudatetaan ja tämä liittyy myös vastuuvapausmenettelyyn, josta raportoidaan sitten parlamentillekin. Eli on tämä hyvin selkeä jakolinja ja uskomme, että jos on tämä yhdessä, niin on valtavaa potentiaalia. Se ei monimutkaista asioita, vaan itse asiassa se sekä kansallisviranomaisille että viljelijöille helpottaa soveltamista Jao Pacheco viittasi myös siihen tosiaan, että meidän me emme käytä vaikutusindikaattoreita, jotta voidaan arvioida YMP-strategiasuunnitelmaa. Näin tulemme tietysti tekemään kuitenkin, mutta vaikutusindikaattorit otetaan vastakauden loputtua siitä syystä tämän komission velvoite eikä jäsenvaltion velvoite. Jos sopii vielä yksi asia. Heard a lot of... Olen kuullut paljon puhuttavan siitä, että pitäisi ö, olla parempi turvaverkosto. Tiedätte, että me emme puolla tällaisia ehdotuksia, haluamme pitää markkinaorientaation, joka YMPllä on markkinajärjestely siis, mutta jos näin tekisitte, niin mistä raha sitten vedetään? Suomen puheenjohtajavaltio on tullut uusi ehdotus MRKsta ja rahan pitäisi tulla jostain. Mistä se tulisi? Se tulee muista maatalousbudjetin osiosta, eli kaikki viljelijät kärsisivät, ja se lienee, on syy siihen, miksi tämä ei meistä ole paras tapa käyttää rahojamme. Siinä kaikki, kiitos. Kiitoksia komissiolle, kiitos kaikille osallistujille, kiitos valmistelulle, kiitos kaikille panelisteille ja kollegoille, jotka esittivät paljon kysymyksiä. Tämä varmasti tulee tulevina kuukausina auttamaan meitä rakentelemaan tulevina kuukausina uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa. Meillä on nyt vielä pieni cocktail-tilaisuus, jossa voimme epämuodollisesti jatkaa tätä keskustelua tämän ö, vuoden loppumisen ja joulukauden kunniaksi. Kiitoksia.